colleagues. Hyvät kollegat. Voisimme aloittaa nyt kokouksemme iltapäivän osioon. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Elke Königin. Kuten kaikki tiedätte, hän on yhteisen kriisiratkaisuneuvoston puheenjohtaja. Elke König oli Ekonissa viimeksi 20. maaliskuuta ja tänään hän esittelee meille neuvostonsa vuosikertomuksen vuodelta 2017. Tasan vuosi sitten, kun hän oli täällä, hän sanoi, että me olimme ensimmäisen kriisikauden käyneet läpi. Ja viime kuukausina kaikki vaikeat hetket eivät ole olleet mitään sellaista kuin silloin, mutta tässä on ollut merkittävä kehit, ke, merkittävää kehityskulkua. Euroryhmän ja Euroopan neuvoston kokoukset on ollut tässä ja äskettäinen sopimus ESMstä vähän tällainen taka pakkina. No tämä nyt ei ollut mitään uutta, mutta konkreettisia täytäntöönpano-osioita tässä tuli myös mukaan lukien hallinnointikysymys. Ja tämä saattaisi tässä hyvinkin vaikuttaa asian, joten ei ole mitään pikkuasioita selvitettävänä edelleen. Tänään aloitettiin kolmikanta keskustelu Verdem asetuksesta. Tämä on tärkeä kysymys nyt kriisiratkaisukannalta. Ja varmaan erittäin mielenkiintoisia asioita meillä on keskusteltavana, joten Elke, ole hyvä, sinulla on puheenvuoro. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Olenko minä tässä nyt viimeinen este ennen kesälomia teille? Toivottavasti ei. Ja Teillä taisi olla tämä USA-matkakin kyllä vielä ennen kesälomia. No niin, kuten aina, ilo olla täällä ja yritän parhaani mukaan jälkikäteen sitten vastata teidän kysymyksiin. Tänään minua on pyydetty esittelemään teille vuosittainen vuositoimintakertomuksemme vuodelta 2017, mutta koska siitä tuntui olevan niin kauan, niin tartun tilaisuuteen ja hiukan tarkastelen tämänhetkisiä aiheita ja myös poliittisia, joitakin poliittisia kysymyksiä, joita jo otitte esille. Haluan myös kertoa riskin vähentämispaketista, miksi sitä nyt kutsutaan, miksi sitä kutsutaan, ja jostakin muistakin asiakokonaisuuksista puhun, mutta nyt heti alkuun viime kesäkuussa jo puhuimmekin siitä, että kriisinratkaisun neuvostolla oli ollut ensimmäinen kriisinratkaisutapauksensa Banco Popular Espanjassa, ja tämä oli todella varsinainen merkittävä tapahtuma ja se osoitti, joka joskus unohtuu, että SRB pystyy tehokkaasti soveltamaan olemassa olevia sääntöjä ja toimimaan toimi mandaattissa mukaisesti varmistaan hallittu kriisin ratkaisu, joka vaikuttaa minimissään vain reaalitalouteen, rahoitusjärjestelmään, julkiseen talouteen eri jäsenvaltioissa tai niissä maissa, joissa pankki on ja laajemminkin. Edelleenkin työtä on paljon jäljellä ja palaan Banco Popular-kysymykseen tänäkin vuonna, mutta uskon, että meidän nyt pitäisikin todella nähdä, että tämä todisti sen, että kriisiratkaisu voi varmistaa rahoitusvakauden niin kuin tässäkin tapauksessa oli samanaikaisesti 2017, aika huomattavasti edistyimme kriisinratkaisusuunnittelutoimissamme pankkiryhmittymille mm, toimivaltuuksemme rajoissa ja edistyimme ja pyrimme varmistamaan, että pankit tulevat todellakin purkukelpoiseksi. Tai tämä on monen vuoden projekti, mutta me edistymme tässä. Viime vuoden lopussa me julkaisimme MREL-vaatimuksia liittyvän politiikkamme. Tämä antoi pankille ja kaikille sidosryhmille, myös velkojille ja vastaaville selkeää, selkeät suuntaviivat siitä, mitä me odotamme tulevilta vuosilta pankeissa. Ja lisäksi oli lisäkriisiohjeistusta, jota julkaisimme. Ja sitten annoimme ensimmäiset sitovat MREL-tavoitteemme yhdistetyllä tasolla kaikkein tärkeimpien pankkikonsernien kohdalla ja Tämä tarkoittaa yli 80 prosenttia pankin omaisuuseristä pankkiunionissa ja annoimme informatiivisia tavoitteita kaikille muille pankeille. Voin vakuuttaa teille, että tämä kyllä tuli hyvin ymmärretyksi sektorilla eikä ole mitään syytä odottaa sitovia tavoitteita, jos tietää suunnan ja näkee, että markkinat suhtautuvat myönteisesti. Sitten me jatkoimme operaatin ottamalla käyttöön kriisiratkaisurahaston tämän vuoden kesäkuun lopussa kansalliset kriisiratkaisuviranomaiset ovat siirtäneet etukäteisosuuksia 7,5 miljardilla rahastoa varten ja näin ollaan noin 25 miljardissa kokonaisuudessaan rahastossa. Ehkä teidän kannattaa panna merkille, että me hämmästytimme tässä sektoria hieman, kun lisäsimme tämän vuoden osuuksia verrattuna viime vuoteen. Se johtuu mielestäni tästä myönteistä seikasta, että talotukset kasvavat noin kolmella prosentilla viime vuonna jotta, jotta pääsen yhteen prosentin katettuja talletuksia, meidän piti hiukan korjata vuosittaisia maksuosuuksia ja voimme olla aika varmoja siitä, että lopullinen tavoite rahastossa tulee ylittämään alkuperin ennakoidun 50 miljardia. Ja sitten 55 miljardia. Sitten vielä hiukan taloudenpitoa ja henkilökuntakysymyksiä nyt Olemme, meillä on noin 300 henkilöä palkattuna, väliaikaisia työntekijöitä kriisiratkaisuneuvostossa ja todennäköisesti saavutamme tavoitetason tämän vuoden lopulla. Mitä sitten pitää saada aikaan tänä vuonna? Voin puhua tästä aika lyhyesti, ihan samoja tavoitteita kuin aikaisemminkin. Ensin kuitenkin muutama huomio, niin kuin lupasin Banco Popularista. 13. kesäkuuta ilmoitimme, että olimme saaneet lopullisen arvioinnin kolme raporttia, jossa määriteltiin, olisivatko velkojat saaneet paremman kohtelun, jos pankki olisi hoidettu normaalin maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisesti. Sittemmin olemme valmistelleet seuraavia vaiheita erityisesti, jotta että osakkeenomistajilla ja velkoilla olisi oikeus saada päätösluonnoksemme, jonka nimi on valmisteleva toimi. Ja sitten tämä ei-luottamuksellinen versio arvioinnista koskien kolmea raporttia. Voin kertoa teille tänään, että tulemme aloittamaan rekisteröintiprosessin, jotta saa oikeudesta tulla kuulluksi eh, elokuun alussa. Tämä rekisteröintiprosessi mahdollistaa velkojat pankissa, joiden eh, rahoitusvälineisiin tämä tilanne vaikutti. He voivat ilmaista mielenkiintoista käyttää oikeuttaan tulla kuulluksi ja olemme hyvin tietoisia siitä, että kun aloitetaan jotakin elokuun alussa, niin silloin ollaan kyllä keskellä lomaa, joten voitte olla varmoja, että tämä toiminta tulee olemaan mahdollista vielä syyskuussakin, että kaikilla todellakin on oikeus rekisteröityä Tämän on valmistautuvaa toimintaa ja sitten tämä ei-luottamuksellinen raportti kolmesta arviointiraportista saadaan valmiiksi siihen mennessä. Ja sitten toisessa vaiheessa henkilöt, joiden valinta kelpoisuus on tarkastettu SRBssä. He voivat esittää kommenttejaan koskien meidän valmistelevaa toimeamme, voidaanko korvata osakkeenomistajille velkojille näiden kolmen raportin perusteella vai ei. Tämä toinen vaihe alkaa rekisteröintivaiheen loppumisen jälkeen, joten tähän prosessiin menee jonkin verran aikaa, mutta tässä kuitenkin toimitaan hyvän hallinnon etujen mukaisesti. Sehän on välttämätöntä ennen kuin teemme mitään lopullisia päätöksiä. Ja sitten haluaisin palata nyt normaaliin työmme Aina muistan sen, että kriisinratkaisusuunnittelu on monivuotista toimintaa. 2018 olemme tehneet työtä ja tulemme tekemään työtä sen eteen, että viedään nämä suunnitelmat loppuun koskien kaikkia pankkeja meidän alaisuudessamme ja aloitamme asettaa MREL-tavoitteita kaikille pankeille, mutta kuten olen sanonut muissa yhteyksissä, Tämä tulee kestämään hyvinkin vuoteen 2020 saakka ennen kuin on asia viety täysin loppuun monivuotisen työohjelmamme mukaisesti. Mutta lisäksi teemme työtä eri politiikkojen saralla ja yksi esimerkki josta julkaisimme tietoa kesäkuussa kriittiset funktiot, kriittiset toiminnot, siis mistä tässä nyt on kyse, saatatte miettiä, mutta on, tästä on keskusteltu ja asia on kehitelty vuodesta 16 lähtien, että tämä tässä olemme voineet käyttää ensimmäistä kriisin ratkaisusuunnitteluvaihetta ja sen kokemuksia. Näin voidaan määritellä, onko pankki, joka on kaatumassa, pitääkö se painaa ratkaisuun vai, vai onko maksukyvyttövyysmenettely parempi. Ja aina kun aloitamme niin aluper, alussa oli sata, jolla oli sata kriittistä toimintaa ja globaalisti merkittäviä pankkeja, jotka olivat sitä mieltä, että niillä ei ollut mitään kriittisiä toimintoja, joten meidän piti tehdä kyllä paljon työtä, e- työtä ennen kuin pystymme harmonisoimaan tilannetta. Tästä on nyt julkaistu tietoa ja tätä kautta toivomme voivamme saada aikaan avoimuutta pankeille ja varmistaa sen, että johdonmukaisuus siinä, kun identifioidaan kriittisiä toimintoja pankeissa ja tähän mennessä, mitä olen kuullut, niin tämä on otettu varsin hyvin vastaan. Lisäksi olemme edistyneet siinä, miten kehitämme omia sisäisiä ohjeistuksiamme omille tiimeillemme, työryhmillemme ja tässä annamme ohjeita siitä, miten käsitellään Beilin kysymyksessä sijoittajan vastuuta ja omaisuuserien erottamista. Siis paljon tällaista sisäistä työtä tähän liittyy ja kaikki tämä liittyy sitten myöhäisempään syksyyn, kun annetaan päivitetty uusi ohjekirja, että tämä siis liittyy vuoropuheluun, jota käydään pankkien kanssa ja muutenkin sektorin kanssa ja yksittäisten laitosten kanssa joille ohjeet on räätälöity. Voisin jatkaa maksu rahoituksesta ja muusta. Mutta huolimatta kriisiratkaisusuunnitelmista, jotka edelleenkin siis kehittyvät, mikään pankki, jolla on vastuullinen johto, ei se tarvitse odottaa, että me lähettäisimme jotain konkreettisia ohjeita pankille. Pankit tietävät aika hyvin, mitä niiden pitääkin tehdä. Me olemme kommunikoineet varsin selkeästi odotuksistamme ja meidän työohjelmamme vuodelle 2018 räätälöi yksittäisille on räätälöity näille yksityisille laitoksille ja tietysti harjoitamme seurantatoimintaa, koska pankkienhan täytyy tehdä itsensä purkukelpoiseksi tai varmistaa, että purkaminen on mahdollista. Ja näin ollen pankit ovat tietoista suunnasta, joka meillä on ja ne voivat edetä asioissa ja tämä pätee myös MREL-vaatimukseen. Tässä hyvä uutinen on se, että voimme nähdä näissä asioissa edistystä tapahtuvan. Nyt ehkä Tiedän, että puhun nyt hiukan liian pitkään, mutta kriisin vähentämispaketti on todella lähellä sydäntäni. Niin kun ajatellaan tätä pakettia ja erityisesti kun uudistetaan pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiiviä ja yhteistä kriisiratkaisumekanismiasetusta, niin nyt ollaan todellakin ratkaisevassa vaiheessa, missä sekä Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päättäneet omista kannoistaan, joten olen hyvin toimeikas, toiveikas sen suhteen, että tässä edetään nopeasti ja saamme aikaan hyvän sopimuksen. Ja on hyvä saada selkeyttä meidän kriisiratkaisutoiminnallemme ja markkinatoimijat tästä myös hyötyvät. Meidän pitää olla tietoisia siitä, että tähän liittyy siis direktiivi, joten osa tästä pitää sitten siirtää kansalliseen lainsäädäntöön ja siihen menee sitten jonkin verran aikaa ennen kuin se on tehokkaasti varsinaisesti voimassa. Sitten kommentoisin hiukan joitakin säädöksiä. Yksi sellainen alue, jolla todellakin arvostamme parlamentin toimia, on yksinkertaisuus. Te voitte aina yrittää eh, viedä asioita hiukan pidemmällä, mutta loppujen lopuksi se, joka tästä lopulla, lopulla on, lopulta on tyytyväinen, niin kuin tekin sanot, ovat sitten juristeja. Ja sitten sanotaan, miksi ette näin tehneet, otetteko tämän asian huomioon. Siis yksinkertaisuutta minunkin mielestäni tarvitaan. Se tarvitaan myös toistakin syystä, koska vain tätä kautta annetaan tarvittava avoimuus ja ennakoitavuus luottolaitoksille ja sijoittajille ja myös uskoakseni suurelle yleisölle. Toiseksi me uskomme, että MREL omaisuuserien määrä pitäisi räätälöidä kriisiratkaisustrategian jokaisen luottolaitoksen kohdalla erikseen. Se on juuri se väline, jota tarvitaan, jotta voidaan saada pankista purkamiskelpoinen ja puututa näihin esteisiin. Tämä siis tarkoittaa oikeastaan sitä, että me selkeästi puollamme tällaista huomattavaa ö, ö, etuoikeusasemaltaan heikompaa MREL-osuutta. Tätä kautta pitää varmistaa, että purkamismahdollisuus paranee ja varmistan, että kukaan velkoja ei kärsi enempää kuin muut. Voidaan lisätä myös varmuutta, kun ryhdytään kriisinratkaisutoimiin ja voidaan varmistaa, että on olemassa selkeä on prioriteetit ja avoimuutta ja sijoittajat eivät sitten voi väittää jälkikäteen, että he eivät tienneet, mitä rahoitusvälineet olivat ostaneet. Nyt haluan, että minut ymmärretään oikein. Minä en tarkoita tällä sitä, että vain etuoikeusasemaltaan heikompia velkavälineitä voidaan ottaa sijoittajavastuun piiriin. Kaikkiin välineisiin liittyy riski, kaikkiin sijoitustuotteisiin. Ja tästä pitää puhua suoraan. Mutta tässä mielessä ikävä kyllä tämä teksti on lähempänä meidän mieltymyksiämme se va- mahdollistaa vahvan tason äh, etuokossa samalla heikompaa MREL-omaisuuseriä. Sitten tähän liittyy määrä ja laatu. Ja sitten vielä yksi aihe, joka on myös meille hyvin tärkeä kysymys, mutta ymmärtääkseni myös Euroopan parlamentissa on tärkeä asia. Mielestäni se argumentti, että tarvitaan sisäisiä MREL-välineitä, on täysin kiistaton seikka, mutta se, sitä pitäisi myös valpaasti seurata, siis sitä, että M- kuuluu kriisiratkaisun rat- äh, strategiaan ja niin sen pitää kuulua myös pankkikonsernien strategiaan ja tämän takia meidän pitää olla varovaisia, että me toimi ristiriitaisesti sellaisten toimien suhteen, jotka luovat lisää esteitä. Sitten lopuksi olemme tyytyväisiä uudesta moratoriovälineestä, jota voidaan käyttää sen jälkeen, kun todetaan, että rahoituslaitos on kaatumassa, todennäköisesti kaatuu. Tämä löytyy ehdotuksesta, mutta en tukisi sellaista mahdollisuutta, että käytettäisiin tämänhetkistä lykkäys- tai keskeyttämismahdollisuutta vain 10 työpäivää sen jälkeen, kun moratorio on otettu käyttöön. Minulla on tästä sellainen tuntemus, että tämä tuntuu turhalta, se saattaa olla jopa haitallista. Ja lopettaisin puheenvuoroni tähän. Mielämme välitämme teille kommentteja, osa annamme panoksemme trilogeihin aina kun meitä pyydetään ja ehkä silloinkin, vaikka ei pyydetä, niin voimme lähettää tällaisia kommentteja sitten muita asioita, joita vielä otan esille. Minulla on sellainen tunne, että ikävä kyllä EDIS, talletussuojajärjestelmä, siinä ei ole oikeastaan ollenkaan edistytty viime vuoden aikana. Kuitenkin me vakaasti uskomme, että EDIS, talletussuojajärjestelmä, järjestelmä, kolmantena pilarina, sen täytyy tulla tapahtua tuolla todellisuuksia. Tässä luotamme parlamenttiin, neuvoston puheenjohtaja, valtion, että tätä asiaa nyt ei täysin unohdettaisi. Ainahan on kyse ajoituksesta, mutta tämän pitäisi kuitenkin pysyä jotenkin aina esillä. Sitten hiljattain Eurooppa-neuvosto jälleen kerran paljasti, että että on poliittista konsensusta koskien tarvetta saada aikaan yhteinen varautumisjärjestelmä kriisinratkaisurahastolle. Siksi vetoan jäsenvaltioihin, että nopeasti sopisivat käytännön äh, kysymyksistä, joita täällä mainittiin. Tämä ei ole mikään maakohtainen ohjelma, vaan tämä on varautumisjärjestelmä kriisiratkaisuviranomaista tukemaan ja on tärkeää, että tarvittaessa lisätuki, jota saadaan varautumisjärjestelmässä, toivottavasti koskaan ei tarvita, mutta koskaan ei tiedetä, niin se pitäisi saada ilman viivästymisiä. Se, että tämä on varautumisjärjestelmä on verotuksessa neutraalia käytetään vain viime, viime hädässä ja pyritään suojelemaan veronmaksajia, mutta silti on tärkeää myös tietää se, että me emme voi päättää kriisinratkaisusta, jos meillä ei ole selkeyttä rahoitusvälineistä sitä varten, että se pystytään tekemään. Sitten vielä yksi asia, niin kuin aikaisemmin sanoin, rahoituskriisin ratkaisussa on avoin kysymys, koska meidän pitää pitää mielessä se, että rahoituksen saanti kriisiratkaisussa on asia, jota ei ratkaista sillä, että on kriisiratkaisurahastolle varautumisjärjestelmä sen koko ei tule riittämään varmistamaan maksuvalmiutta isojen pankkien kohdalla, joten meidän pitää jatkossakin tutkia vaihtoehtoja aivan erityisesti yhteistyössä kansallisten keskuspankkien kanssa ja Euroopan keskuspankin kanssa. Sitten vielä lopuksi tärkeä asia. Halusin muistuttaa tästä, vaikka siitäkin on puhuin. Maksukyvyttömyysmenettelyt kuuluvat kansalliseen lainsäädäntöön ja on joukko syitä, minkä takia meidän ei pitäisi unohtaa mahdollista eurooppalaista ratkaisua, niin ainakin pankkisektorilla. Ja sitten lopuksi vielä Tällä hetkellä on monia aloitteita ja suunnitelmia, joilla pyritään vahvistamaan euroaluetta. Ja toivottavasti voinkin lopettaa optimistisesti. Me olemme valmiita paistaa talous on hyvässä, hyvässä jamassa. Pitää vielä tämä pankkipaketti loppumaan ja hankitaan tämä järjestäytymis varautumisjärjestely ja niin edelleen. Ja pyydän vielä anteeksi sitä, jos puhuin nyt hiukan liian pitkään. Sure. Kiitokset. Sinulla oli paljon aiheita tässä esille tuotavaksi. Tämä oli erittäin mielenkiintoista ja siihen meni tietysti hieman enemmän aikaa. Ja saimme paljon tietoa asiasta, josta halusimme kuulla. Ja menettely tietysti on tässä myös tärkeä elementti, joten kiitämme sinua näistä tiedoista. Nyt on aika sitten mennä kollegojen keskusteluihin. Herra Vals Kiitoksia puheenjohtaja. Elke König, tervetuloa tänne. Täällä meidät edustamme Euroopan toimielimiä, ei pelkästään jäsenvaltiota. Me näemme siis asiat eurooppalaisten silmälasien läpi, mutta tietysti meidän täytyy ottaa huomioon neuvottelut Ranskan ja Saksan hallituksen välillä, kun ne luovat tällaisen etenemissuunnitelman, jossa käsitellään erilaisia pankkikysymyksiä, mukaan lukien nämä huonot velat. Erityisen mielenkiintoista on se, että Euroopan unionin kaksi suurta valtiota keskustelevat äh, M-relistä. No ainahan niillä ei ole menneisyydessä ollut samanlainen näkökulma tähän. Ja kuten sanoin, näiden lainojen osalta äh, tässä on sanottu, että tuemme komission ehdotusta. Tässä pitäisi olla MPUn osalta 5 prosenttia ja netto MPUn osalta 2,5 prosenttia, NPLn osalta 2,5 prosenttia. Sitten pankkiunionin sisällä riskin vähentäminen, samoin euroalueella. Kysymykseni teille kuuluu seuraavalla tavalla. Mitä, mitä te tästä näette? Puheenvuoron lopussa, se oli erittäin mielenkiintoinen puheenvuoro, sitten muutama, muutaman erittäin mielenkiintoisen asian. Haluaisin niitä, niistä kuulla hieman lisää. Jos britti-ilmoituksesta oikein ymmärsin, niin tavoitteena on se, että vuoden loppuun mennessä pitäisi olla luettelo kriteereistä tähän kriisiratkaisurahastoon. Pankkien uusi pääomittaminen, tämä pitäisi korvata näin ollen. Ja tässä on vahvaa ehdolli, vahvoja ehdollisuuksia, jotka liittyvät tähän. Miten tämä nyt kanavoidaan? Nämä ehdot täytyy olla silloin paikallaan. Kysymykseni on teille seuraava. Mitkä ovat teidän mielestänne erityisen tärkeitä ehtoja tässä niin, että tässä varautumisjärjestelmä voi todella olla sitten tehokas ja toimia. 5 prosenttia oli tässä ranskalais-saksalaisessa asiakirjassa, toinen oli 2,5 prosenttia. Sorry, uh, to talk about the Franco-German paper puhutaan saksalais-ranskalaista säkestä, luin sen huolella, koska tietenkin meidän pitää tässä asiassa edetä. Sanoisin, että siellä oli paljon sellaista, joka on aivan oikean suuntaista. Sitten, miten voidaan vähestää NPL-lainoja, järjestämättömiä lainoja, kaikki ovat sanoneet, että se pitää edetä. Ja tässä asiakirjassakin taidetaan se mainita. Ja nyt on jo aika paljon jo tehty asialle. Olen aina vähän varovainen, kun puhutaan luvuista. Puhuitteko 5,4 on 5,45 vai 5,5, onko se sama kuin 5? No, mutta kokonaistavoite vähentää järjestämättömiä lainoja, se on kiistaton seikka, siihen pyritään ja arvostan myös komission ja parlamentin ponnisteluita asiassa. Niin kuin sanon, olen hiukan varovainen, kannattaako, onko oikea lähestymistapa esittää tarkkoja lukuja. Niin siksi sanoin, halusitte näkemyksenä siksi tämän sanoin. Niin, olen siis joka varovainen. Sitten varautumisjärjestelystä. Myönnän kyllä, että Euroopan vakausmekanismissa oli tämä väline, joka liittyy tiukkaan ehdollisuuteen. Nyt sitten, jos tämä ehdollisuus muutetaan, ja miten se liittyy ehdollisuuteen varautumisjärjestelmän kohdalla, se on hankalaa, koska selvästikin varautumisjärjestelmä on tällainen la- lainaväline kriisiratkaisuviranomaiselle ei siinä ole kyse ohjelmasta, joka koskee jotakin maata tai muuta sellaista. Minun ymmärrykseni mukaan olisi aina niin, että varautumisjärjestely se antaa luottoja. Voidaan sitten tietää, että luotto voidaan takaisinkin, niinhän aina on. Mutta ei voi olla niin, että on toinen kerros ehtoja mukana suunnitelmassa. Puhun yksinkertaisesti, me viranomaisena käytämme meidän rahastoamme, sitähän käytetään, sitähän käytetään tietysti ensin, kun meillä on vakaa usko siitä, että tämä on toimiva ratkaisu tietylle ongelmalle, jota pyritään ratkaisemaan siis käytämme siis omia tässä käytän siis samoja, samaa elosuutta ja se hyvin vaikea hankala ymmärtää, että sitten päädytään toiseen vaiheeseen ja arvaillaan taas kriisin ratkaisupäätöstä tai jotakin muuta tällaista. Minulle tämä on yksinkertainen asia. Tämä on tällainen varalla oleva luottoväline ja uskon, että ihan niin kuin mikä tahansa pankki haluaa tietää Äh, äh, saadaanko rahat takaisin lainattaessa, mutta ei enempää. Jos se enempää pyrkii, silloin luo toisen kriisin, jo toisen kriisin ratkaisu viranomaisen. Anteeksi, nyt puhuin vähän tylysti. Thank you. Kiitoksia. Pervans Merci pour Kiitoksia näistä erittäin selkeistä tiedoista. Kun tässä siirrytään yhdestä luuttomaailmasta toiseen. Tämä ehdollistaminen, johon te viittasitte, sitten kollegani, kollegan taloudelliseen ehdollistamiseen viittasi, mutta nyt tämä hallinnollinen ehdollistaminen. Tässä on kysymys, joka ei ehkä liity toimivaltuuksinne, vaan, mutta kuitenkin siihen, mitä tämä kaikki sopii yhteen eurooppalaisen vakautusmekanismin kanssa ja nämä hallintomallit eivät ole niin, niinkään yksinkertaisia te hieman suhtaudutte epäillen näihin lukuihin. Ehkä haluatte olla päinvastoin hyvin tarkkoja niiden suhteen. Minulla olisi yksi kysymys, joka meitä kaikkia täällä Euroopan parlamentissa huolettaa. Eli ne tiedot, joita olemme saaneet siitä, mitä nyt tapahtui Latviassa korruptiosyytteiden takia. ja entisen keskuspankin joten osalta, joka joutui erottamaan, ei joutui eroamaan. Tässä on nyt tuomioistuin käsittely, mutta tällä erää näyttäisi siltä, että että lainsäädännöstä löytyy monen porsan reikä, koska on hankalaa, jos joku tunnistetaan korruptio, korruptoituneeksi ja kun on kuitenkin kysymys keskuspankin riippumattomuudesta, niin sitten ei voida mitään tehdä edes eurooppalaisella tasolla. Tässä on kuitenkin Euroopankin maine, Euroopan keskuspankin maine vaakalaudalla, kun yksi hallintoneuvoston jäsenistä on syytettynä korruptiosta. miten te ehkä nyt vaikka vain kansalaisena ajattelette, että miten tässä lainsäätäjien pitäisi edu, edetä, pitäisikö Euroopan keskuspankin sääntöjä muuttaa vai miten? Ja kun ajatellaan niitä välineitä, joita meillä nyt on käytössämme rahanpesun torjumiseksi, ja kun edelleen mietitään, mitä tuossa, mitä Latviassa tapahtui, mitä muita toimintasuuntia voitaisiin tässä ajatella, koska tällä on vaikutuksia myös kriisinratkaisun ehtoihin. Me olemme nähneet, että Latviassa tällainen syyte voi johtaa kyllä sitten kriisin, äh, tällaisen pankin purkumahdollisuuteenkin. Thank you for the question. Let me... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Ensin menisin tähän varautumisjärjestelmän ja hallintoon. Tunnen hyvin ESMn hallintorakenteen ja jossain määrin tämä nyt on hieman vastakkainasettelussa SIVn tarpeiden kanssa. Siis jos tätä koskaan tarvitaan, niin kyllä tämä katetaan. No, mutta tässä ollaan hieman vastakkainasettelussa sen kanssa, että pitäisi ryhtyä purkumahdollisuutta hyvin, tai purkuun hyvin nopeasti ja päättäväisesti. No, tässä voidaan pyytää tässä täytyy toimia niin, että päätös täytyy pystyä tekemään, niin kuin sanoin, nopeasti. Ja nopea tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on viikon loppu loppu. Ja täytyy muistaa, että kun me teemme päätöksen, niin tämä siirtyy seura- se täytyy siirtää komissiolla ja sitten tässä tapauksessa esimerkiksi se siirtyy neuvostolle, men- jotta saadaan tämä hyväksyntä menettely käyntiin. Tässä ei voida tehdä päätöstä ilman, että on takuita siitä, että näitä varoja on käytettävissä. Joten tämä on ongelma, joka täytyy ratkaista, mutta toivon, että kaikki tämä myös ymmärtävät. Ja näin ollen odotan nyt työryhmä, neuvoston työryhmän toimia, niin että he voivat siellä miettiä, miten tähän asiaan tartutaan. Toinen sitten Latviasta. Koska tämä nyt ei ihan suoraan meidän työhömme liity, niin tämä kysymys hallintorakenteesta ja siitä, mikä liittyy liittyy Latvian keskuspankin korruptiosyytteeseen, miten se liittyy myös e- Euroopan keskuspankkiin. No, hyvin hankala on nyt nähdä, kuka on oikeassa, kuka vai, väärässä tässä asiassa. Mutta selkeää täytyy olla se, että ja tähän pyysitte minun henkilökohtaista näkemystäni jos EKPn johtaja ei voi hoitaa omia tehtäviään EKPssä, niin siinä täytyy olla sitten selkeä prosessi, jolla tämä hoidetaan, mutta jätetään tämä nyt EKPlle ja kansallisille keskuspankoille. Ne voivat miettiä, että tämä ei ole minun tehtäväni. Sitten toinen kysymys liittyy rahanpesun torjuntaan. Olemme kyllä nähneet paljon hyvää eurooppalaista lainsäädäntöä, joka on hyväksytty mutta on toinenkin seikka, joka liittyy tähän. Eli se, kenen pitäisi nyt olla vastuussa. Ja tässä suhtaudu suurella sympatialla sillä, että eurooppalainen viranomainen olisi vastuussa. Eli silloin oltaisiin hieman etänyttäisiin erilaisista eduista, etujen valvonnasta. Tämä on seikka, joka jota kannattaisi pohtia. Tiedän, että on olemassa useita ehdotuksia. Yksi niistä on sellainen, eh, joka tulee eh, taholta, jolla on parhaat tiedot eh, kaikenlaisista eurooppalaisista rahavirroista ja kansalliset, eli Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit, joten heidän pitäisi olla jollakin tavalla mukana tässä. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega satamassa. Guten Abend, Frau Konig, sei willkommen. Hyvää iltaa, Rova König. Tervetuloa jälleen tähän parlamentille. on teille kolme kysymystä, mutta jatkankin englanniksi. Ensimmäinen kysymys koskee Banco Popularin tapausta. Se, että laskelmissa olet virheet kesäkuussa 2017 olivat yksi syy siihen, että Banco Popularin tapauksessa jouduttiin tähän purkuntavan, miksi Deloitte on toisen kerran valittu tähän äh, raporttiin. Sitten rahoitus näiden purkutoimien aikana on selvästikin ongelma, joka liittyy pankkien purkamiseen. Tarvitaan usein enemmän aikaa tällaisen tekemiseen ja myöskin arvioita – Miten katsotte, että rahoitusta voitaisiin parantaa purkutoimien aikana? Ja sitten haluaisin tietää teidän mielipiteenne siitä mahdollisuudesta, että EKPn hoitaisi tällaista pikaista likviditeettiapua sellaisille pankille, jotka eivät saa tukea keskuspankilta. Kiitoksia teidän kysymyksistä No, aina tuntuu niin nolta, koska teidän saksanne on hyvä, mutta minä en kyllä tohtisi espanjaksi vastata sitten teidän kysymyksiinne. Väärin, väärin lasketut osuudet, tietysti tämä osapuolet ovat myöntäneet tämän, mutta olemme jo tähän vastanneet. Meillä on avoin hankinta. me tuota tapaa valitsemme Deloitte-yrityksen arviointia vastaan, eikä tähän liittynyt mitään jääviskysymystä arviointien kaksi ja kolme välillä. Myös arviointi kolme, jonka pian julkaisemme, olemme tätä nyt työstämässä. Senkin siis Deloitte-yritys laatii. Sitten toinen kysymys, miten parannetaan rahoitusta kriisinratkaisussa. ratkaisussa selvästikin aihe, johon meidän pitää puuttua. Meillä täytyy olla parempia välineitä, niin kuin tässä olen jo sanonut, jotta kriisiratkaisutapauksessa voidaan olla varmoja siitä, että kriisiratkaisun jälkeen meillä on varmuusrahoituksesta. Mutta te taisittekin viitata johonkin toiseen asiaan ja olisin tässä varsin varovainen näin kyllä, että Tätä argumenttia varten tarvitaan enemmän aikaa, silloin voidaan kurinalaisemmin arvioida tilannetta ja niin edelleen. Mutta kun me puhumme kriisinratkaisutapauksista, me puhumme pankeista, joilla on kriittisiä toimintoja, puhumme pankeista, joiden kohdalla emme voi mennä sellaisen suuntaan, mistä olen lukenut, että silloin suljetaan ovet neljäksi viideksi viikoksi sitten syntyy joku ratkaisu. Siis rahoituskriisiratkaisussa on eri asia, oma asiansa. Minä olen aina tuntunut myötätuntoa moratoriovalinta kohtaan, koska tätä kautta, ja tästä on ollut vähän konsensustakin, näin saadaan, voitetaan aika ainakin kaksi päivää, ja se olisi oikea väline jos ei olla vielä viety myyntiä loppuun, mutta mitä tulee näihin arvomäärittämisiin, se ei ole oikea tapa. Mm. minun ei usein kannattaisi esittää omia näkemyksiä, mutta en kuitenkin sano, että äh, maksuvalmiusapua pitäisi tulla kansallisesta keskuspankista tai EKPstä. Euro- tai EKP yhdessä kansallisten pankkien kanssa, se, ne ovat tehneet parhaansa, jotta saadaan yhteiset puitteet asialle ja jättäisin asian tähän. Still one minute. No on vielä yksi minuutti, eikö niin? Vielä yksi kysymys. Mitä olisi voitu tehdä eri tavoin pankkopopulaarin tapauksessa, jos voisitte palata ajassa vuoden taaksepäin? Any idea? Onko teillä mitään mielessänne? It's a perfect one minute question. Yes. Loistava yhden minuutin kysymys. For one minute before answer. Voinko nyt pohtia minuutin ennen kuin vastaan? No, vilpittömästi kun tarkastellaan tätä pankin purkua, niin en olisi kyllä muuttunut, muuttanut mitään. Olisimme voineet hieman nopeamminkin toimia tässä, ottaa vähän erilaisia askelia, mutta en olisi mitään muuttanut päätös purkaa tuo pankki tuossa vaiheessa. Ja se, että pidettiin kiinni kriittisistä toimista ja finanssivakaudesta, niin en olisi tehnyt muuta. Hinta olisi ollut silloinkin yksi euro. Siis yksi euro, se että se myytiin Pankko Santanderille. Oliko hinta hyvä? I would call, let me answer the question very... No, vastaan hyvin neutraalisti tähän kysymykseen. Hinnan määrittelemiseksi tarvitaan ostaja, joka pystyy maksamaan tämän hinnan. Ja me aina myymme sellaiselle ostajalle, joka tarjoaa parhaan hinnan. Thank you for that amusing exchange of... Kiitoksia tästä äh, hauskasta mielipiteen vaihdosta. Kiitän selkeistä kommenteistanne koskien parlamentin asemaa verrattuna neuvoston asemaan pankkipaketin yhteydessä, kun puhutaan subordinaatiokysymykseen ja tähän aikaisempiin sääntöihin. Ja nyt on sääli, että parlamentti on nyt heikompi, mitä tulee pankkiriskien hallinnointiin kuin neuvosto. Mutta riippumatta mikä tulokseksi saadaankin trilogista, niin siltikin on vielä paljon liikkumavaraa teillä. Ja siksi haluaisimme tietää, oletteko tiukkana ja oletteko vaatia, että suurimmat pankit pitävät tarpeeksi MREL-omaisuuseriä äh, taseissaan ja teillä vastuuta. Sitten olemme nähneet näitä isoja ongelmia rahanpesussa pankkiunionin yhteydessä ja haluaisin saada tietää teiltä, kun ajatellaan pank- projekteja, joiden liike toimintamalliin liittyy suuremmat riskit rahanpesusta ja rahoituksrikoksista. Niin otatteko, otatteko tällaisen huomioon priorisoinnissanne? Otatteko tämän huomioon silloin, kun valmistelettepä kriisiratkaisusuunnitelmia. Sitten vielä lopuksi olemme tietoisia siitä, että on erilaisia vaihtoehtoja, joista keskustellaan EKPn tasolla koskien mahdollista eurojärjestelmän maksuvalmiuspuitteita samoin kuin englannissa. Oletteko mukana näissä keskusteluissa ja voitteko kertoa meille, mitä päävaihtoehtoja on esillä ja mitä olette mieltä tästä asiasta? Ja aivan erityisesti, mitä tulee yhteistyötä julkisen sektorin takusta, joka liittyy siis tällaiseen maksuvalmiuskehykseen. First question, will we stand... Ensimmäistä kysymystä, olemmeko tässä tiukkana? Olemme alusta lähtien aina sanoneet, että MREL, kysym, MREL on tärkeä väline meille ja me tarvitsemme laatua ja määrää ja molempien kannalta vahvaa MREL-järjestelyä. Ja ensimmäiset päätökset, jotka teimme, ovat tehneet saaneet pankit kulkemaan eteenpäin ja ne ovat jopa suunnitelleet asiaa ilman, että mitään päätöstäkään on tehty. Joten sanoisin kyllä, tietysti juridisissa puitteissa aina toimien. Sitten ELM, tämä ABLV, anteeksi rahanpesu sellainen kysymys, joka tuli esille Latvian pankissa. Kun tarkastelee pankin riskejä, niin on selvästi sellaisia pankkeja, joilla on vaikea maksuvalmius tai pääomatilannetta, tai saattaisi päätyä tällaisen tilanteeseen. Mutta ei voida unohtaa sellaisia tapauksia, että ehkä jollakin pankilla on varsin hyvä pääomitus pääomatilanne, he ovat kannattavia, mutta niiden liiketoimintamalli on kuitenkin sellainen, en nyt sanoisi, että se on altis tällaiselle, mutta siihen liittyy, liittyy se kuitenkin riski siitä, että voitaisiin sitä kysymyksestä, jos pankki, pankki kaatuu nopeasti ilman suurempia varoituksia. Tämä otetaan huomioon mutta ennen kaikkea tämä on siltikin asia, joka liittyy valvontaan, joka koskee tämänhetkistä pankin tilannetta. Ja jos ajatellaan äh, aikaisempia kysymyksiä, niin voi syntyä tällaisia yllättäviä tilanteita sitten ESM, Euroopan vakausmekanismi, maksuvalmiuspuitteet. Tiedän, että on, EKPssä on pohdittu tätä ja asiasta on keskusteltu, mutta minun tietääkseni voin olla tai ehkä tästä ei ole avoimesti keskusteltu, mutta mitään virallista keskustelua mielestäni ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut maksuvalmiuskehyksestä. Paljon tehdään valmistelevaa työtä ja meille asia on varsin selvä. Jos me puhumme rahoituksesta kriisinratkaisun yhteydessä, niin sama pätee, niin kuin aikaisemmin sanoin tästä varautumisjärjestelystä. Pitää olla selvää sen, että tätä kautta tämä liittyy kriisinratkaisupäätökseen ja sovitaan ehdoista, jotka liittyvät toimintaan ja miten voidaan varmistaa, että kun tehdään risatkaisupäätös, niin silloin rahoitus myönnetään maanantaina. Olen aina sen toisen vitsin, emme tuhlaa viikonloppua, kun pyrimme purkamaan pankin, jos emme tiedä, miten maksuvalmius maanantaina sitten on hoidettu. Ja tämä vasta alkaa, tämä keskustelu, mutta se on kuitenkin hyvin tärkeää keskustelua. Thank you, Miguel Viegas. Kiitoksia sitten, Miguel Viegas. Portugaliksi puhun. Minulla on kolme kysymystä teille. Ensinnäkin haluaisin palata näihin minimivaatimuksiin omien varojen osilta ja MRLin osalta. Monet täällä ovat käsitelleet tätä kysymystä, siis minkälaisia tasoja vaaditaan ja mikä on kriisin ratkaisuneuvoston liikkumavara tässä ja mitä mekanismeja on näiden minimitasojen täytäntöön panomiseksi? Tämä on erittäin tärkeä kysymyksen osalta. Toinen kysymys liittyy pankkirakenteeseen ja keskittymään. Me olemme tässä valtavan fuusion, Unikreditin ja Societe Generalin fuusion edessä. Minkälaiset nämä näkyvät? Nämä tarjo- tämä tarjoaa meille, kun pankkiunioni on ollut meille tällainen keskittymismekanismi, joka yhä lisää näiden liian suurien pankkien riskiä. Sitten kolmanneksikin me emme oikein ymmärrä sitä, että järjestelmällisesti turvaudutaan näihin Big Forceihin. Kansalaiset eivät voi ymmärtää tätä Olisiko muita mahdollisuuksia tutkia erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi akateemisessa maailmassa? Pitäisi olla jotain muitakin ratkaisuja näiden palvelujen tuottamiseksi. Kiitos. Thank you for your questions. I think... Kiitoksia kysymyksistä. Niin osalta en oikein ymmärtänyt kysymystä. Ne meidän kannaltamme on tärkeää, että on tätä liikkumavaraa niin, että Ämrel voidaan sovittaa kriisinratkaisustrategiaan, jos on tällainen open bank bailing, niin kuin kutsumme sitä, niin silloin voidaan helposti sanoa, että täytyy uudelleen pääomittaa tämä pankki sille tasolle, mihin lupa tulee. Eli, eli tämä ajatus tästä kaksi kertaa pääomavaatimus, mistä tämä tulee? tätä Versaille muilla alueilla tehdään. Sitten toinen strategia, siirtostrategia, liiketoiminnan myynti tässä on ehkä muita asioita otettava huomioon, mutta me olemme vielä varhaisessa vaiheessa. Sitten kaikki nämä pankkikeskittymät, tämä on erittäin oikeutettu kysymys. Älkää nyt kuitenkaan odottako minulta vastausta minkälaisiin huhuihin, mutta Olemme nähneet, että pankkien määrä vähenee. Voidaan puhua siitä ehkä, että tässä on tullut keskittymistä. Tai sitten tietynlaiset pankit häviävät markkinoilta. Me emme nyt ole sellaisessa paikassa, missä vir- viranomaiset rohkaisisivat keskittymiin pankkimaailmassa, mutta markkinat muuttuvat. Mutta ei tämä nyt ole mikään suuri huoli, eikä tämä ollut kommentti mihinkään näistä huhuista. Teen tämän vielä selkeäksi. Sitten tämä viimeinen kysymys. Suuret tilitarkastustoimista. No yhdessä tällaisessa 30 vuotta sitten työskentelin ja tämä oli silloin jo tärkeä aihe tämä iso, like, uh, tämä iso uh, tapaus, kuten Popular tai joku muu, siinä vaiheessa kun tukea, tässä tarvitaan monen, monien pätevien ihmisten tukea, jotka osittain työskentelevät eri oikeudenkäyttöalueilla, koska tarvitaan ihmisiä, jotka, joilla on asiantuntemusta maista A, B ja C tässä voidaan keskustella akateemisen maailman henkilöiden kautta, myös pien, pienissä yrityksissä joskus kuitenkin päädytään sellaiseen, että tässä ei realisti ole enää kannattavaa toimia tällä tavalla, mutta täytyy selkeäksi tehdä se, että meillä on oman paneelimme lisäksi myös paljon verkostoja, riippumattomat yritykset, monissa jäsenvaltioissa tekevät yhteistyötä, mutta tämä on tärkeä aihe. Minulla ei ole mitään yhtä ainutta ratkaisua tähän. Marko Valli. Kiitoksia. Seuraavaksi Marko Valli. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kolme kysymystä. Rouva König, ensimmäinen kysymys koskee yhteistä LED-vakuuta. Täällä puhuttiin 60 miljardista Tiedän, että se ei riitä siihen, että voitaisiin tarttua mahdolliseen järjestelmäkriisiin. Jos teidän pitää nyt arvioida sitä, miten tämä rahasto, mistä se koostuisi, uskotteko, että siinä saadaan uskottava viime käden äh, tällainen vakuusjärjestelmä silloin, jos kansainvälisten rahast- kansallisten rahastojen koko määritään, miltä pitäisi näyttää silloin se, mitä Euroopan unionilla on käytettävissä, on tulostakin uskottava purkurahasto. Sitten riskien vähentäminen. Ei ole konkreettista suunnitelmaa riskien vähentämiseksi kaksin tai kolmen luokan arvopapereille, jotka ovat hyvin vaarallisia ennen kaikkea raskalaisissa, raskalaisissa pankeissa. Niistähän on tehty selvitys, sen teetti tämä valiokunta, joka osoitti sen, että nämä ovat keskittyneet tiettyihin paikkoihin nämä tuotteet ja maanantaina Draghi sanoi, että nämä tuotteet ovat todella myrkyllisiä ja kysymys kuuluukin, jos nyt on tämmöinen yhteinen viimeinen varoitusjärjestelmä, niin mikä se voisi sitten mikä sen tason pitäisi olla. Sitten voisi tietysti yksityiskohtaisemmin puhua ajankohtaisesta kehityksestä. Eh, yksittäisten maiden kohdalta MREL-määritelmästä me, me haluaisimme nimenomaan katsoa, miten heterogeenisia ovat erilaiset eh, liiketoimintamallit eri pankeissa, niin että me taisin huomioon nämä erot, joita on kansallisessa pankkien välinen, Kaikki on kysymys pienistä ja keskisuurista pankeista, koska niillä on vain rajalliset mahdolliset päämark- pääomamarkkinoille ja ne rahoittavat siis omasta pääomastaan ja sijoituksista. Thank you for your questions. Uh... Oh, kiitos kysymyksestä, mitä tulee tähän varautumisjärjestelmään. En halua, että me nyt käsitään väärin. Minusta tämän varautumisjärjestelmän suuruus, olipa se nyt 60 tai 70 tai, tai sitten se kaksinkertaisiin meidän oman rahastamme osalta, siis SRFn, minä toivon, että äh, tämä tekee järkeä, kysymys on pääoman äh, toimintamisesta. Pitää mielessä, että elämme eri maailmassa kuin vuonna 2008. Pankit ovat huomattavasti lisänneet pääomaansa. Meillä on MREL, meillä on tämä 8 prosentin bail-in äh, ennen kuin ylipäätään tullaan näihin rahastoihin. Eli on olemassa tiettyjä turvajärjestelmiä ja siksi sanoisin, että pääomamääräysten osalta tämän pitäisi olla riittävää, mutta aihe on, että jos tarvitaan rahastoa, ja rahastoa voidaan käyttää myöskin likviditeetin järjestämiseen pankille, jopa suurelle kotimaiselle pankille silloin tässä huipputilanteessa kenties tarjota enemmän kuin pystytään toimittamaan. Ja se on sanottu, että likviditeettiä varten täytyy löytää muita ratkaisuja yhdessä. Perinteisesti sanottuna olisin todennut sille, joka on viimeinen mahdollinen luotottaja. Tämä olisi ero tässä, enkä minä pystyisi antamaan teille täsmällisiä lukuja. Sitten tämä toinen aihe, Tämän kommentin otitte esille muissakin kokouksissa. Riskin vähentämisessä täytyy myöskin keskustella sellaisiin varoihin, jotka eivät ole likvidejä. Ja tämä on ennen kaikkea valvojen kannalta tärkeä kysymys. Esimerkiksi TRIM, jota EKP tekee, jossa katsotaan sisäisiin malleja ja katsotaan tätä ovat todellakin sellaisia, että ne ovat tähän suuntautuneita. Tällaisessa purkusuunnittelussa pitäisi sitten suunnitella, onko tämä jokin este, jos on tällaisen, tämän tyyppisiä portfolioita ja mihin näihin pitäisi puuttua. Mutta tämä on sellainen aihe, joka on seurannut meitä jonkin aikaa ja joka on sellainen, johon pitäisi tarttua. Miten me sitten määritämme Amrelin, Te puhuitte nämä keskisuuret pankit, minä lähtisin ehkä liikkeelle siitä, että suurimmalle osalle pankkeja lukumääräisesti tämä purkumahdollisuus ei ole purkumahdollinen, vaan tavallinen kansallinen maksukyvyttömyysjärjestely, ja siksi tätä pitää vahvistaa ja sitä tehdä sellainen, että se on tarkoitukseen sovelias. Ja näiden pakkinoista ei vaadittaisi MRELiä, koska ne pääo- pääomita, niitä pääomitettaisiin, vaan niiden toiminta lopetettaisiin maksukyvyttömyysmenettelyn puitteissa. Muiden pankkien osalta olemme lähteneet ryhmätasolla liikkeelle ja sanomme, että useimmissa tapauksissa täytyy pääomittaa niitä, milloin päättää tiettyyn summaan. Tämä on 25-26 prosenttia riskiarvioitujen varojen osalta ja päästään jopa 30 prosenttiin pääomavaatimuksista, mutta me tunnustamme ja työskentelemme parhaillaan sellaisten ajatusten parissa, miten käsitellä transsiirtostrategioita, mutta ottaakseni mukaan kommentin, joka täältä on kuultu, että on aika vaarallista, jos tämä purkustrategia lähtee liikkeelle siitä, että minä myyn heti kun löydän ostajan. Joten on tiettyjä alueita, joilla tehdään työtä, ja me täysin tunnustamme sen, että pankit, jotka ovat täysin – sellaisia, että ne on talletuksilla rahoitettuja, niillä on muita aiheita käsiteltävänä kuin suurilla kansallisilla, kansainvälisillä pankeilla. Thank you, Barbara Kappel. Kiitos seuraavaksi, Barbara Kappel. Frau Dr. Kyn. Kiitos, Rova König. Teidän vuosikertomuksen 2017 on hyvää luettavaa. Te olette saaneet aikaan hyviä käytänteitä pankkopopulaarin tapauksessa. Oikein totesitte, että tämä purku toteutettiin niin, että rahoitusvakaus säilyi, finanssivakaus säilyi ja se osoittaa sen, miten iskukykyinen on yhteinen kriisinratkaisuneuvosto. 2017 osalta tämä linja tulee jatkumaan ja tämän lisäksi myöskin ennen kaikkea kysymyksiä, jotka liittyvät MREleihin, jotka liittyvät toissijaisiin pankkeihin, miten, miten tässä voidaan lisätä liikkumavaraa MRLin korkeampaan laatuun tai myöskin soveltamisalueisiin Olette puhunut usein otteeseen siitä, että pankittien itse täytyy huolehtia siitä, että ne ovat sellaisia, että ne voidaan purkaa. Ja jos nyt ymmärsin oikealle liikkeelle siitä, että te kaksinkertaistaisitte tämän SRFn tämän purkuvolyymin 60 70 miljardiin SRF varten pankki, jota kuulisi pankkeja varten. Ja se SRFn kaksinkertaistaminen jonkin ESM, eh, e siis jonkin luottolinjan kautta, miten tämä kaksinkertaistaminen, tähän tämä ei ole mitenkään mielivaltaista 60 tai 70, vaan tähän pohjalla varmastikin on laskemelia Pyytäisin kysyä teiltä, olisivatko nämä analyysit tai laskelmanne meidän saatavillamme? Voisitko tuoda ne tänne? Mikä on teidän arvionne? Herzlichen Dank und zunächst einmal werde ich... Aluksi varmastikin äh, anteeksi. Minä pyydän anteeksi, että aloin puhua saksaa. Kiitokset kommenteistanne ja todellakin minä annan teidän kiitokseni, kiitokseni vuosikertomuksesta henkilöstölle, joka on tehnyt. Se on iloinen sitä, että joku on lukenut vuosikertomuksen. Miten sitten tulee Ämreliin? niin todellakin me työskentelemme subordinaatin piirissä näiden kysymysten parissa ja tämä tulee olemaan aihe, joka on vuonna 2018 ja sillä jolloin pyrimme myöskin Amlin osalta määritelmiin, jotka koskevat yksittäisiin kokonaisuuksiin pankkiryhmien sisällä, mikä on hyvin äh, ongelmallinen kysymys. Me laajennamme sitä sellaisia ryhmiä, joita vielä olemme kattaneet, ja keskitymme yksikkökohtaisiin M-releihin. Tämä on hyvin vaikea aihe, siksi että tällä hetkellä tästä valitsee täysi hiljaisuus, ja ja uusi paketti. Siinä on joitakin alueita, jotka tämä jättäisivät täysin huomiota. Puhuitte tästä yhteisen kriatkaisurahaston kaksinkertaistamisesta. Ei ole olemassa mitään tällaista ole hienovaraista laskelmaa. On joitakin pohdintoja siitä, mitä voi, olisi tarvittu viime rahoitusmarkkinakriisin osalta seitsemän suurimman pankin tapauksessa ja miten voitaisiin katsoa, että 8 prosenttia ja mi- mihin tämä voisi johtaa, toimisiko se, mutta myöskin niin tämä oli käytännönläheinen lähestymistapa, joka liittyy tähän alkupuheeseen, niin meidän pitää maksaa tämä summa takaisin meidän täytyy myös kokea, että olemme turvassa, että jos me lainaamme ESMstä ja tämän summan, niin silloin meidän pitää myöskin maksaa se takaisin keskipitkällä aikavälillä. Ei vielä ole määritelty sitä, onko se kolme vuotta vai viisi vuotta, mutta tämä ei ole mikään ikuisuus. Ja meidän pitää varmistaa, että me pystymme vivuttamaan pankkiteollisuutta siinä määrin, että me pystymme maksamaan tämän summan takaisin. Joten on pohjimmiltaan tällainen äh, hyvin lähinkäytännön tapainen varautumisjärjestelmä, eli jos lainaa rahaa, niin miten paljon pystyy sen lisäksi keräämään rahaa ilman, että joutuu ongelmaiseen tilanteeseen. Tämä kenties on yksi asia, jota pitää jonka tapana voidaan sanoa, että varautumisjärjestelmä ei välttämättä, eikä todellakaan voi olla loputon. Thank you. Kiitos. Stansander. Monsieur le Président, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja Puheenjohtaja, äh, äh, kiitän teitä, että tulette sanoista keskustelemaan meidän kanssamme kaksi kysymystä. Minulta ensimmäinen koskee sitä, että laaditaan näitä kriisiratkaisusuunnitelmia. Te teette työtä näiden asioiden parissa tällä hetkellä, jotta saadaan toimivammaksi kriisiratkaisusuunnitelmat pankeissa. Tiedän, että tässä varmitaan. Erityisesti tiukkaa analyysiä, kriisinratkaisusuunnittelua, pitää valita oikeat välineet kriisinratkaisussa ja niin edelleen. Ja sitten tietenkin on kyse siitä, että tämä tilanne hoidetaan tehokkaalla tavalla. Voisitko kertoa meille hiukan enemmän esteistä, joita on ollut tällä hetkellä edessä täällä näissä kysymyksissä ja minkälaisia vaikeuksia voidaan odottaa? Sitten minulla on toinenkin kysymys, puheenjohtaja, joka koskee yhteistyösopimuksia, joita yhteinen kriisiratkaisun neuvosto on tehnyt tiettyjen amerikkalaisten ja kanadalaisten talletussuoja takujärjestelmän kanssa. Minä kysyisin teiltä, voisitteko kertoa meille tästä asiasta hiukan enemmän sisällöstä, joka liittyy näihin sopimuksiin aiotteko te tehdä yhteistyötä muiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa asiassa? Ja voisitteko kertoa meille, minkä takia Euroopan tasolla ei ole tällaista talletusta järjestelmää Jarruttaako tällainen yhteistyötä muiden maiden tai oikeudenkäyttöalueiden kanssa? Kiitos. Let me start with... Aloitan esteistä kriisinratkaisulle. Kuten minä olen sanonut, me olemme puuttuneet joukkoon näistä ongelmista. Tämä liittyy pää- tietojen saamiseen. Me pyydämme vu- kerran vuodessa pankeilta erittelyn niiden vastuista, mutta myös olemme toistaneet, toistuvasti sanoneet pankeille, että kriisiratkaisussa tämä pitää olla saatavissa heti, joten pitää olla siis tietoa saatavilla, niin pitää työstää asiaa. Tämä on aihe, jonka merkityksen kaikki pankit myöntävätkin, ja sitä meidän pitää jatkossakin työstää. Sitten rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri. Öö, keskusvastapuoli osapuolten edelleen. Miten voidaan varmistaa, että pankit voivat niitä arvioida sitten kriisiratkaisussakin, saa, päästään kiinni rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureihin ja tällaiseen. Joten tässä on kyse pitkälti normaalista taloudenpitokysymyksistä ja sitten suurien monimutkaisten pankkien kohdalla tähän lisäksi tulee, tai ainakin menneisyydessä pankit usein Niillä oli kirjanpito-malleja, operatiivisia malleja, joissa täysin unohdettiin juridiset yksiköt, mutta mitä tulee sitten pankkien kaatumiseen, sitten juridisilla yksiköillä onkin merkitystä. Sitten pitää olla varma siitä, että voidaan purkaa, erottaa toimia tai voidaan säilyttää tiettyjä liiketoimia tietyissä juurissa puitteissa, mutta tässä, tämä on paljon, tämä on rankkaa taloudenpitotyötä tavallaan. Sitten kysyitte toisaalta yhteistyösopimuksista. Meillä on erittäin hyvää yhteistyötä FTIC kanssa ja samoin Fedin kanssa, Federal Reservein johtokunnan kanssa, samoin kanallisten kollegojemme kanssa. Me teemme työtä myös muissa yhteistyömuistio kysymyksissä koskien yhteistyösopimuksia. Me tarvitsemme näitä sopimuksia kyllä. Ne ovat kaikki ei-sitovia standardisopimuksia, kansainvälisiä sellaisia. Ja säätely vaatii, että me teemme niitä ja tätä tarvitaan myös tiedonvaihtoa varten, kun keskustelee puhuu suurimmista pankeista, tarkoittaa sitä, että nämä pankit toimivat eri maissa aktiivisesti ja niiden täytyy pystyä vaihtamaan informaatiota. Sitten aina kun tarkastellaan yksityiskohtaisesti näitä sopimuksia, siellä on aina yksi lauseke, kun puhutaan henkilötiedoista – se yleensä otetaan sitä pois. Sitä ei tarvita päivittäisessä liiketoiminnassa, jos tarvittaisiin, niin silloin meidän pitäisi verota Euroopan tietosuojalainsäädäntöön ja niin edelleen, mutta tässä kyse on ammattisalassapidosta, standardeista, joita pitää noudattaa ja miten vaihdamme tietoa, mitä haluamme tietoja vaihdettavan ja luettelo näistä sopimuksessa. Siihen aina menee varsin pitkä aika, että nämä kaikki tulee saadaan solmituksi, mutta ne kuitenkin seuraavat tavallaan samaa kaavaa kaikki. Ja me laajennamme tätä luetteloa. Olemme hiljattain allekirjoittaneet sopimuksen joidenkin eurooppalaisten maiden kanssa, jotka eivät ole EU-jäsenvaltioita. Ja sitten on jotakin asiallisia pankkeja, Tämä lista pitenee ja pitenee. Olemme hiukan eri, tilante- olemme hiukan eri tilanteessa kuin Euroopan keskuspankki, joka erehdy voi tehdä näitä sopimuksia, jo, olla mukana sopimuksissa kansallisella tasolla, jos, jos, ja voi tehdä sopimuksen myös kriisiratkaisuviranomaisten kanssa. Jakob von Feutziger. Äh, ähm, sehr geehrte Frau König, ähm, puheen König, on mukava, että olette täällä. Oli ilo kuulla teidän Kertomassa meillä on kaksi kysymystä. Toinen on yleinen kysymys, joka kokee strategisia pohdintoja. Silloin kun lähdetään suunnittelemaan tällaista kriisiratkaisusuunnittelua, tasapaino tosiaan pitää pyrkiä arvittamaan yhteistyötä, että voidaan välttää tarpeettomia häiriöitä niin kuin näinä päivinä. Ja toisaalta tarvitaan korkean tason vakurmuutta siitä, että voidaan taata rahoitusvakaus ajanjaksoina, jolloin aurinko ei paista. Tänään aurinko paistaa. Jos ajattelee tätä tasapainottelua ja sitten tähän olemassa tällainen transattilinen vertailu, niin minulla on sellainen vaikutelma, että kai väärässä, mutta haluaisin kuulla teidän näkemyksenne, että painopiste tiettyihin elementteihin teidän toiminnassanne on kehittyneempää Yhdysvalloissa ja olisin utelias sen suhteen, oletteko tästä arviosta samaa mieltä, ja jos, niin mikä on syy siihen, miksi tässä tasapainottelussa valitsit se painopisteen, joka kenties kiinnittää vähemmän huomiota tähän äh, tämän tote, toteutettavuuteen. Ja sitten NC2V, joka liittyy Banco Populariin, kun me ajattelemme tätä. Make eh, an effort in order to... Vastapuolten eh, järjestelmä ja katsomme, minkälaisia järjestelmävaikutuksia on NC 2VO osalta sen kohtaamisesta järkevämmällä tai tavalla sitä katsoo tätä NC2VT, se on hyvin tärkeää teidän työtä, jos katsotte, että, että pankkikysymyksissä mitä voit se voisi taisin oppia pankin parlamentin mitä tulee menemään näin keskusvastapuoliin. Not sure whether our US en ole varma, ovatko on, keskittyvät usa kollegat enemmän tällaiseen selkeyteen, mutta heillä on eri järjestelmä oikeastaan. He pyytävät, että pankit osoittavat, että ne, ovat, ne voidaan purkaa kriisin ratkaisumenettelyissä ja he pitävät, heille on tärkeä argumentti mikä on tämä välineellä saadaan aikaan hallituksellisen ratkaisun. Minulla minä tunnen suurta myötätuntoa sellaista kohtaan, että ensimmäisenä vaiheena, <clears throat> ensimmäisenä vaiheena tietysti meidän lakimme ovat hiukan samanlaisia, siis voidaanko purkaa pankki kriisiratka- äh, maksukyvyttömyysmenettelyssä suoraan sanottuna olen sitä mieltä, ja USA vastapuolet tietävät, että koskaan ei olisi voitu purkaa J. JP Morgan maksukyvyttömyysmenettelyn kautta. En usko, että näin voidaan tehdä, mutta mm, tämä on tällainen ajatus. Mutta kun tarkastellaan eri aiheita, me emme toimi eri tavalla näissä asioissa, ja olettekin ihan tietoinen siitä, että meillä on olemassa yhteistyöstä Amerikan, Brit, eh, iso, <laughs> Englannin pankin välillä kun pohditaan, miten pitää puuttua sijoittajan vastuuseen ja muihin asiaan liittyviin aiheisiin. Ei, siis emme ole erilaisia mielestäni. Tietysti pankkimarkkinat ovat varsin erilaiset eri maissa. Jos katsotaan Englannin keskuspankkia, Amerikasta järjestelmää, siellä keskitytään korkeimpaan tasoon pankkijärjestelmässä, koska muut pankit USAssa ne on taattu tässä talletussuojajärjestelmässä. Sitten no credit worse of, kukaan velkoja ei saa joutua huonompaan asemaan periaate. Meille tämä on aihe, joka on hyvin tärkeä. Mutta kun tehdään kriisinratkaisusuunnitelmia, olisi lähes mahdotonta äh, saada esitettyä todisteita siitä, että tätä tai tuota ei voi tehdä johtuen tästä periaatteesta, koska Kriisin ratkaisukysymyksessä tase näyttää erilaiselta kuin silloin, kun tehdään tätä suunnitelmaa. Meidän argumenttimme suunnittelua varten ja miten me perustellaan MREL-vaatimukset, siinä keskitytään paljon enemmän siihen, onko pankki normaalien kriteerien mukaisesti eikä vain tällaisten sunshine-kriteerien mukaisesti purettavissa näillä MREL-määrillä. Olisiko tämä riittävä osuus niitä? Tämä on siis, oli lähestymislähtökohta, mutta pitkälti tällä hetkellä tähän keskitytään aivan erityisesti, jos halutaan varmistaa äh, tämä. Jos on eri vaihtoehtoja, niin silloin turvallisinta on pohtia sitä, onko riittävästi pääomaa, eh, jotta pystytään taas lisäpääomittamaan pankkeja. Jos halutaan myydä yritys, niin silloinhan tarvitaan ostaja jotenkin. Muuten ei ole mitään vaihtoehtoa, jos tämä on ainoa vaihtoehto. Sitten Suoraan sanottuna minun täytyy kyllä tarkastella tätä asiaa, ja niin aion tehdäkin mitä tulee näihin kriisiratkaisukysymyksiin keskusvastapuolien kohdalla, pitäisikö tästä keskustella jatkossa jokan enemmän. Sitten kun ollaan trilogissa, niin tulen välittämään teille tarvittavia lisätietoja. Otmar Karas. Puheenjohtaja Rova König on aina mukavaa ja rauhoittavaa kuunnella teitä. Te käsittelette asioita hyvin asiallisesti. Olisi kaksi kysymystä. Yksi maksukyvyttömyysoikeudesta ja sitten tiedonvaihdosta. Te puhutte siitä, että on tarvetta harmonisoinnille, maksukyvyttömyyslainsäädännölle EUn sisällä ja komissio tähän tulisi vuonna 2018 on esittänyt sitä, että äh, olemassa olevaa asetusta pystytään uudestaan tietää, mitä toiveita teillä on politiikan suuntaan tässä yhteydessä, ja eikö riittäisi, että harmonisoitaisiin vain äh, paksukyvyttömyyslainsäädäntöä, ei vain pelkästään pankin osalta, vaan myöskin valtioiden osalta yleisesti ottaen. Toinen kysymys on sitten äh, tiedonvaihto. Tehän puhuitte tästä yhteisymmärryspöytäkirjasta, yhteisen neuvoston ja keskuspankki, Euroopan keskuspankin välillä. Mehän ehdotamme sitä, että saataisiin parannettua tiedonvaihtoa tuo valvonnan viranomaisten ja purku vastaaminen toimijoiden välillä. Miten tämä etenee, tämän yhteismyöspöytäkirjan edist- käsittely ja missä määrin sen käsittely saadaan päätökseen? Kiitos. sorry, again. Uh. Sama juttu vastaan englanniksi. Se on, ai, se on aina vaikeaa, kun kuuntelee omaa äidinkieltä, niin sitten alkaa puhua. Maksukyvyttömyyden osalta olemme tehneet selväksi, että me tarvitsemme pikaisesti harmonisointia ja että myöskin hyviä käytänteitä maksukyvyttömyysmenettelyissä pankkien osalta, mutta olen aina sanonut ja olen realistinen – että tämän ei tulisi estää mitään jäsenvaltiota tarttumasta kysymyksiin, joita ne itse pitävät asioina, joihin pitäisi puuttua niin omassa lainsäädännössä tai omissa menettelyissä. Mitä sitten tulee maksukyvyttömyysjärjestelyihin maiden osalta, niin se on minusta asia, joka on hyvin mielenkiintoinen, mutta olen tässä pidättyväinen ja sanoisin, että jos, hyvä, jos vuoteen 2018 me ymmärtäisimme sen, mitä pitää tehdä rahoituslaitosten maksukyvyttömyyden tapauksessa. Lähdetäänpä siitä liikkeelle, eikä, eikä edes käsitellä kaikkia ö, rahoituslaitoksia. Tässä on omia näkemyksiäni. Tiedonvaihto sitten keskuspankin ja riisiratkaisuneuvoston välillä. Me olemme julkaisseet ehdostetun ö, MRUn äh, tämän osalta, ja tämä on hyvin myönteistä, olemme tehneet huomioon yhden asian, nimittäin joka osoittaa sen, että asiat ovat menossa oikeaan suuntaan ja nyt on paljon automatisoitunutta tiedonvaihtoa, joten meidän tarvitsee pyytää tietoa, se tulee välittömästi meille. Ja meillä on myöskin tällaisia tilanteita, joissa me joudumme pyytämään pyynnön, mutta ei tarvitse lähettää pitkää selitystä, vaan pitää vain sanoa, että me tarvitsemme sitä ja tätä. Kaikki tämä tieto, olekseni täsmällinen, on tietoa, joka on sellaista, joka on valvontaan liittyvää tietoa. Puhumme siis SSM-tiedosta, siis tiedosta, joka on osa Euroopan keskuspankin hallinnassa, hallinnassa olevaa tietoa, mutta jonka rahoituspuolelta puolesta meidän täytyy pyytää tietoa, jos me sitä tarvitsemme. Näiltä osin tämä toimii hyvin, mutta se on aina kuitenkin yksittäinen pyytä. Kuitenkin pitäisin kiinni sitä argumentista, että meillä on lukuisia SSM-kokouksia ja pitäisin kiinni siitä, että vastavuoroisuus, että se olemme jatkuvasti tarkkailijana heidän kokouksissaan, kuten he olivat meidän kokouksissamme – ja on minusta hyvä perustelu. Thank you, um, Doru Fronsulica. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Fronsulica. Uh, merci beaucoup, <coughs> monsieur le Président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että minun mielestäni tämä yksittäinen äh, kriisinratkaisu, joka on tällainen järjestäytynyt kriisinratkaisu. Tällähän on valtaisa vaikutus julkiseen talouteen ja rahoitukseen ja toivon, että tästä tulee Euroopan pankkiunionin puitteissa pikkuhiljaa todellisuutta. Tässä on vielä paljon tehtävää, jotta saavutettaisiin ennakoitu sopimus pankkiunionin etenemissuunnitelman mukaisesti vuodelta 2016. Täytyy muistuttaa, että tässä täytyy mahdollisimman nopeasti panna täytäntöön eurooppalainen talletus suojavakuutus. No, tämä on myönteinen hetki, jotta voidaan painostaa pankkiunionin eteenpäin viemistä. Hyvä puheenjohtaja. Euroopassa täytyy pystyä äh, kokonaisvaltainen rahoitustapa takaamaan ja saavuttaa mahdollisimman nopeasti eurooppalainen pankkiunioni, eurooppalaisen äh, pankki talletussuoja vakausjärjestelmän pohjalta. Tämä on aivan välttämätöntä niin, että voidaan saada aikaiseksi oikeanlainen tehokas järjestelmä myös kriisiratkaisun osalta. Tämä liittyy myös tähän varautumisjärjestelmän välttämättömyyteen. Lopuksi todellakin, rouva puheenjohtaja, Pankki tietää oikein hyvin, mihin täytyy tarttua, jotta voidaan äh, kriisi ratkaista. Tätä asiaa jo työstetäänkin kovasti, koska tässä pankkien osallistumisella on merkittävä rooli, niin mihin toimiin aiotaan ryhtyä tulevalla kaudella niin, että varmistetaan äh, tiukka yhteistyö pankkien kanssa tämän asian osalta? Please. Let me try. Yritänpä vastata kysymyksiin. Me emme varmaankaan ole yhtään eri mieltä asiasta nyt. Pankkiunionin kolmas pilari vielä uupuu. Tästä täytyy tulla todellisuutta ja kuten tuossa johdannossa niin sanoin, valitettavasti etenemistä ei kovinkaan paljon ole tapahtunut 2017-2018 vuosina nyt tässä Joten toivotan, että tämä nyt lähtee menemään eteenpäin ja pysyy voimissaan. No, itse varautumisjärjestelmästä varmaan olemme jo aika paljon keskustelleet ja selkeästi olemme sen puolesta, että tämä keskustelu nyt saatetaan päätökseen, mutta haluaisin muistuttaa, että me puhumme tällä hetkellä varautumisjärjestelmästä yhtenäisen kriisin ratkaisurahaston osalta. Eli puhumme siitä, että toivottavasti tämän vaiheen loppuun mennessä tämä saadaan nyt aikaiseksi, siis tämä varautumisjärjestelmä. Ja kuten sanoitte, että pankit ovat täysin tietoisia ja tämä on asia, jota tiimien osalta me haluamme pankeille tehdä selväksi, mihin askel, mihin toimiin niillä täytyy ryhtyä. Hyvä pankinhallinto sen kyllä tietää. Me teemme yhteistyötä pankkien kanssa, lähes yhteistyössä myös kansallisten viranomaisten kanssa. Meillä on erilaisia työryhmiä, joissa käsitellään yksittäisiä aiheita ja sitten autetaan asettamaan aikataulut niin, että asiat mm, etenevät. Tämä on ainut tapa toimia. Ei pankille voi vain lähettää kirjettä ja sanoa, että me, kyllä me parhaimmiten tiedämme, miten tämä ja tämä ongelma ratkaistaan. Niin Tehkää se. Ei, vaan tällaista interaktiota tässä tarvitaan ja valvotaan sitten vielä pankkien edistymistä. Pahoittelen tätä hälyä salissa, hyvät kollegat. kollegan tässä, äh, kroatialaiskollegan teepaita kyllä kovasti arvostan brittikollegoista, en niin tiedä, mutta salittehän että äh, vielä hyvässä järjestyksessä saatamme tämän kokouksen loppuun. Rova Heis. Uh, Tervetuloa takaisin Ekon ja Rova Yksi kysymys, ja tämä liittyy Amrelin ja Brexitiin. Tiedän, että Fyrkan voi Brexitia kommentoida, mutta paljon epävarmuutta tähän asiaan kuitenkin on liittynyt. Kuten tiedätte, vasta vastuut yhdistön kuningaskunnan oikeudenmukaista, niitä ei voida laskea mukaan MR-vaatimuksena. Tarkoittaisi, että kaikki, kaikki kaikki EU-pankit voisivat rikkoa MREL-vaatimuksia vastaan Brexitin jälkeen ennen kuin tämä asia on ratkaistu, mutta monet markkinatoimijat EU-ssa mukaan lukien irlantilaiset pankit omassa maassani, niin- mutta tämä kyllä koskee koko EUta. Siis näillä pankeilla on huomattava kantaa, vastuita iso britannian oikeuden, oikeuteen liittyen ja Tämä liittyy oikeastaan nyt neuvoston näkemyksen. Tarkasteletko tätä kysymystä syvällisellä tavalla ja voimmeko odottaa jonkinlaista tiedonantoa tästä varmuuskysymyksestä aika pian lähitulevaisuudessa, koska pankit edelleenkin Brexitin jälkeenkin äh, laskevat liikkeelle kansainvälisille markkinoille. Äh, Ensimmäinen äh, ihan tällaista olisi lainsäädäntö, joka tunnustaa UK ja EUn kriisiratkaisumenettelyt ja varmistetaan valintakelpoisuus ja sitten velan arvon alennuskelpoisuus Iso-Britannian oikeudenmukaisesti. Jos tässä ei voida toimia, tarvitaan kunnollinen siirtymävaihe tai grandfathering järjestely, mutta haluaisin teiltä näkemyksen näiltä pankilta, joilla on huomattava määrä vastuita tällä sektorilla? Hyvä kysymys todellakin ja ehkä kriisinratkaisun viranomaiselle yksi kaikkein tärkein Brexitin liittyvä asia. Olemme aloittaneet vuoropuhelun pankkien kanssa. Ensinnäkin yritämme saada kuvaa siitä, minkälaisista kannoista on kyse Iso-Britannian oikeuden mukaisesti. Nämä eivät ole tasaisesti jakautuneita, mutta kuitenkin määrät ovat tarpeeksi huomattavia. Nykyiset on siis englanninlaista. Siis merki... Tämä kyllä kannattaa mainita, koska kannat ovat sellaisia. Niin kuin ihan oikein sanoitte, paras ratkaisu varmastikin olisi <coughs> selkeä lakisääteinen ratkaisu eh, pidetään kiinni vanhemmista säädöksistä jos ei tämä ole mahdollista, niin silloin, ja jos vain oletamme hetken ajan, että kyseessä on tällainen kova Brexit, niin silloin selvästikin heti kun tämä tapahtuu, niin nämä kysymykset eivät enää olisi MRL-kelpoisia, koska meidän sijoittajavastuusäätelyitä ei voida toteuttaa. Tämä koskee kaikkia uusia luottoja ja liikkeellelaskuja. Olemme tästä tiedottaneet pankille viime vuonna. Kaikki uudet, li- uudet liikkeellelaskut, jos ei ole oikeasta varmuutta, niin silloin täytyy sitten pohtia sitä, että on jonkinlainen sopimuslauseke mukana. Hankalaa tässä tulee olemaan tämänhetkinen vastuukanta. Nyt on helppo sanoa, että lisätään tällainen lauseke, mutta että lisätään, jos lisätään lauseke olemassa olevan sopimuksen, se ei suinkaan ole helppo juttu. Ja tässä tämänhetkinen kantamme on, että me seuraamme tilannetta. Varoitamme pankeista. Muistan, että jotkut pienet pankit eivät ehkä ole tietoisia koko ongelmasta. Ja myös tarkastelemme asiaa sisäisesti mikä on, mitkä on jäljellä maturiteetti, kuinka tärkeä kysymys on yksittäiselle pankille, mutta ei se asiana mihinkään tästä häivy pois. Joten me kaikki toivomme, että tulee jonkinlainen siirtymävaihe ja älykäs juridinen ratkaisu ongelmalle löydetään. Ja tässä taas käännän katseni parlamentin jäseniin. Thank you. Um, the last uh, question and comment. Kiitoksia viimeisen uh, viimeisen kysymyksen oikeastaan kommentti. Koska se mitä sanoitte ehdollisuudesta kriisiratkaisuudessa, kriisiratkaisussa on hyvin järkevää. Tämä on eri asia kuin ehdollisuus pääomittamisessa. Meillä on kaksi eri tasoa, 8 prosenttia plus tämä kriisiratkaisupäätös strategian. Olen yhtä mieltä kanssanne tästä uskottavuus tässä varaustu, varautumisjärjestelmässä liittyy siihen, että varoja on käytettävissä. Eikö ante komissiota ja jäsenvaltiota. Siis meidän pitäisi tätä arvioida, eikä muiden elinten. Eh, mutta tästä tuli äärimmäisen monisyinen ja hankala. Ja se haittaisi tämän välineen tehokkuutta. Sitten viittasitte mielenkiintoisella tavalla siihen, että meidän täytyy muistaa eh, kriisiratkaisurahoitus kysymys. Voisitteko hieman työstää tätä enemmän, mutta myös toista seikkaa. Eli rahoitus, jolla ennaltaehkäistään kriisiratkaisuun päätymistä. Tämä on asia, joka usein unohdetaan, mutta se on yhtä tärkeä. Meillä on myös artikla 32 rahoituksesta ja siitä, miten voitaisiin välttää tätä, eli miten itse ennalta tyhjennettäisiin tämä. Eli väline, jolla vältettäisiin suurempi rahoitusongelma. Thank you first and foremost. Kiitoksia ensinnäkin rohkoisustanne, mitä tulee varautumisjärjestelmän äh, uskottavuudesta. Tulen tätä toistamaan kaikkia vallaa. Toivottavasti se menee läpi sitten kriisiratkaisun Rahoitus on sellainen aihe, josta kuten sanoin, keskustelu on vasta alkanut. Hyvin myönteisesti suhtaudun siihen, että EKP e on ryhtynyt jo pohtimaan kriisin ratkaisu rahoitusvälinettä, mutta olen yhtä mieltä kanssani siitä, että tämä on seikka, jota pitäisi pohtia myös ennen kriisiratkaisua ja sen aikana. Minulla on yksi ajatus tässä. Me olemme nähneet tämän aikaisemminkin menneisyydessä. Meidän täytyy hyvin varovaisia olla tässä. Eli kriisiä edeltävän tilanne rahoitus, eli se, että jatkuvasti rahoitetaan, saattaa johtaa siihen, että kriisiratkaisusta tulee itse asiassa vielä kalliimpi ja hankalampi. Eli yksi asia, jota pitää pohtia, on se, että missä vaiheessa täytyy tehdä päätös esimerkiksi pankin purkamisesta vai ollaanko vielä siinä vaiheessa, että voidaan etsiä yksityinen ratkaisu tähän. Tämä on hankala asia, mutta että jos on tällainen valtaisa rahoitusväline, joka olisi epäonnistunut pankille ratkaisu, se saattaa myös johtaa siihen, että aikaisempaa ratkaisua, varhaisempaa ratkaisua ei saada aikaiseksi. One or related... Eli siis liittyykö tämä maksuvaikeusongelmaan vai onko tämä vain väliaikainen väline? Olen, arvostan sitä, että te myös sanotte, että on nämä kaksi ulottuvuutta tässä, eli ennakoiva ratkaisu ja tämä toinen, eli silloin täytyy erottaa nämä kaksi luokkaa toisistaan. Ainakin on tietoisuutta siitä, että on tällainen tilanne ja tätä asiaa pohditaan. Kiitokset teille. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen kuuleminen. Se päättyy tähän ja toivotamme teille oikein hyvää, hyviä kesälomia. Pidämme tässä kahden minuutin tauon ennen äänestyksiä.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 Hyvät kollegat, oi tärkeä valokuva So, dear colleagues, um, we can move to the vote. I would ask you to vote for a test first. No niin, siirrymme äänestyksiin. Tehdään koeäänestys ensin. Äänestys alkaa. Still some colleagues to vote. Can everybody vote? So at least for the test. Ovatko kaikki äänestäneet? äänestyskorttinsa laittaneet? Oletteko te painaneet nappia? Minulla on vielä kaksi kollegaa tuossa, joilla on kortti koneen sisällä, mutta jotka eivät ole äänestäneet. Meidän täytyy nähdä, onko ryhmien määrät oikeat tässä äänestäjä määrittääksi. Tämä koneäänestys auttaa. En voi pakottaa ketään, ketään siihen tietysti, mutta voisitteko nyt äänestää? We will. Let's close the test. Koeäänestys päättyy. Hyvä. Aloitamme äänestykset. Ensimmäinen on meidän menestyksekkään trilogimme saattaminen tässä Esen Plusasta. Äh, Vapon tässä esittelijänä. Muutama sananen teitä. First of all, let me thank kiitos. colleagues who have assisted. ja kiitos teille ja kollegoille siitä, että olemme voineet saada aikaan rakentavaa neuvottelua. Olemme uskoakseni päässeet hyvään kompromissiin. Olemme saavuttaneet enemmän riippumattomuutta näille viranomaisille ja että haluaisin kiinnittää huomioon yhteen asiaan, joka koskee näitä väliaikaisia toimenpiteitä. Keskustelu on käynnissä väliaikaisista toimenpiteistä ja siitä, miten ne kaikkea digitaalisen talouden yhteydessä nämä toimet voisivat auttaa komissiota toimimaan nopeammin. Olemme saavuttaneet sen, että komissio esittää julkilausuman tästä asiasta parlamentissa. Tämä tulee osa meidän sopimustamme ja, ja voimme olla tyytyväisiä tämän suhteen. Ja olisin iloinen, että vaikka tämä olikin kolmikantainen tulee, että kuitenkin voisimme kaikki äänestää yhdessä sen puolesta. Thank you. Uh, Kiitokset esittelijälle ja onnittelut teille näin. Alkuun Tämä lopputulos oli erittäin myönteinen. Meillä on komission julkilausuman teksti. Ja sekin täydentää nyt tätä kuvaa. En lue sitä Mutta lopputulos on erittäin myönteinen. Voimme äänestää toimielinten välisistä neuvotteluista ja tästä sopimuksesta äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. 44 puolesta, 4 vastaan. Ja tyhjänä niiden määrä tuolta hävisikin jo. Tämä jäi tuonne pöytäkirjaan. Eli saamme tietää, kuinka monta tyhjää ääntä tässä oli. 44 puolesta, 4 vastaan ja 4 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi siirrymme Anten Kandelaaren mietintö yhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta. Tarkistus neljä puolesta Vastaan. Te olette puolesta. No tarkistetaan tämä äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää. En nähnyt EPPn. Äh, tarkistetaan 35 äänestys alkaa. Näytti hyväksytyltä, mutta tarkastetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaanko? Selvä äänestys alkaa 37 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää Äänestet, tarkistetaan tämä koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan. Tarkistetaan 44 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan. Tarkastetaan 47 koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta Vastaan kompromissi A. Näen tässä miinuksen äänestysluettelossa. Vain kaksi ryhmää tukee tätä. Tarkastetaan tämä kompromissi A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 51 ja 8 puolesta 52 ja muut. Puolesta vastaan työ, äänestetään koneellisesti tarkistuksena tästä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 55 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58, 59 hyväksytty. 60, 14 puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää, hy- hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, tarkistus 20 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 24 puolesta vastaan. Ovatko vihreät vastaan? Tarkistetaan tämä äänestys. Alkaa 24 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdella äänellä. 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 3 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 28, ei vaan 30 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä koneellista äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasatulos, eli hylätty. 31 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Äänestetään komission ehdotuksesta näin muutettuna nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 44 puolesta 4 vastaan 4 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Teksti on hyväksytty. Seuraavaksi Brian Heissin mietintön unionin ja kolmansien maiden välisistä suhteista rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 119 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 162 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 162 koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi. A puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus. 172 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi S puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi T puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi U puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 194 puolesta vastaan Tarkistetaan tämä 192. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus. Kaksisataa. Tähän liittyvänä kohtana. Tässä on suullinen tarkistus. Ja, äh, tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 207 puolesta vastaan, ty- tarkistetaan 207 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 208 puolesta vastaan. EPP. No niin, hyväksytty. Kompromissi W puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tarkistus 212. Äänestit puolesta näin täällä miinusmerkin. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 213 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 231 puolesta vastaan. Tarkistetaan 231. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 24 puolesta. Puolesta. Eikö kukaan halua alkuperäistä tekstiä vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Ykkösestä kasiin. Puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. No, tämä oli minun virheeni. Luulin, että olit tätä vastaan. Äänestys päättyy. Tietysti hyväksytty. Eipä tässä turhaan ollut ristiriitaa tämän kohdan osalta. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. kolme puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus kolme Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi. AA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan tarkistus 23. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä 28 aineistus alkaa. Äänestys päättyy. 24, 26 hylätty. AI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus 34. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus. Alkuperäinen teksti. Johtajansa kappale G puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestetään tekstistä näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 46 puolesta 4 vastaan kaksi tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle. No niin, olemme saattaneet äänestysosion loppuun. Me pidämme nyt pienen tauon kokouksessamme. Jatkamme kello 17.15, jolloin käymme keskustelua ministeri Hartwig Lögerin kanssa. Hän oli kovin neuvoston puheenjohtaja Itävallan valtiovarainministeri. Joten istunto keskeytyy, kokous keskeytyy 35 minuutiksi. Kiitos.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 Dear colleagues. Hyvät kollegat, haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Itävallan valtiovarainministerin Hartwig Löherin. Hän on, kuten tiedätte, myös ECOFin neuvoston puheenjohtaja tälle kaudelle. Kiitos, että hyväksyitte kutsumme. Tulee esittelemään Itävallan puheenjohtajuuskauden painopistealueet valiokuntamme työalueella. Kuten tiedätte, se on hyvin laaja ja kattaa monia avainasioita, jotka ovat olleet keskustelun keskiössä viimeisimmässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja Eurogrupin Eurofinin kokouksessa, joten olemme erittäin iloisia, kun voimme käydä tätä keskustelua teidän kanssanne, jossa varmasti katsotaan paljon painopistealueitanne ja korostatte sellaisia asioita, joissa olemme nyt. Tänään alkoi yksi trilogi, viime viikolla toinen ja yhteispäätös menettelymme viimeinen vaihe siis kolmikantaneuvostelut pankkipaketista. Joten teillä on hyvinkin haastava tehtävä puheenjohtajakaudellanne. Ja tässä kun ollaan vielä vaalikauden lopussa, niin paljon lainsäädäntötyötä kasaantuu tänne loppuun. Tässä tämä aihe ei ole pelkästään määrällisesti tärkeä, se on laaja aihe, mutta se on myös laadultaan hyvin tärkeä asia. Me arvostamme kovasti sitä myönteistä ja avointa tapaa, jolla puheenjohtaja valtionne on tätä asiaa hoitanut parlamentin kanssa. Arvostan tätä myös sen vuoksi, että me emme olleet hirvittävän iloisia lukiessamme Euroopan neuvoston päätelmistä mainintoja tällaista yleistä lähestymistä vasta, joka on tärkeämpi kuin parlamentin lähestymistapa. Se neuvoston lähestymistapa olisi sellainen, mitä pitäisi seurata. Olen sanonut alusta lähtien, että meillä on yhteislainsäätäjät. Yksi edustaa suoraan Euroopan unionin kansalaisia, toinen jäsenvaltiota, ja ne ovat samalla lähtöviivalla. Joten arvostan kovasti sitä, että teidän puheenjohtajakautenne on avannut hyvin avoimella rakentavalla tavalla nämä hankalat neuvottelut oikeassa hengessä – Sisällöstä ei voida paljon sanoa, mutta tämä lähestymistapa on ollut erittäin myönteinen ja arvostamme sitä kovasti. Me saamme pankkipaketin keskusteltavaksi päämarkkinaunionin monet, monia sijoituskysymyksiä, tähdellisiä lainsäädäntökokonaisuuteen, joten toivotan teille kaikkea hyvää haastavaan tehtävänne, kun johdat neuvoston kantaa, johdattelette sitä näiden asioiden osalta. Ja parlamentissa me haluamme rakentavasti, käytännönläheisesti ja avoimesti toimia ja suhtautua mahdollisiin kompromisseihin, koska Eurooppa tarvitsee päätöksiä. Me tarvitsemme useiden asiakokonaisuuksien loppuun saattamista, tarvitsemme paremmat puitteet pankkiunionille, me yhden aina sääntökirjan päämarkkinaunionille tässä on hyvin kunnianhimoisia tehtäviä, mutta suhtaudun, suhtaudun myönteisesti hyvän yhteistyöhömme. Kiitokset ja nyt teillä on puheenvuoro puheenvuoroina varten. Ja, sehr geehrter Arvoisa puheenjohtaja, hyvät edustajat, olen iloinen siitä, että voin teille täällä Euroopan parlamentin talous- ja rahasioiden valiokunnassa ensimmäistä kertaa ensimmäisenä puheenjohtajakauden ministerinä teille tänään myös antaa tietoa ja käydä keskustelua teidän kanssanne. Tämä on kolmas kerta, kun Itävallalla on mahdollisuus olla Euroopan tasolla puheenjohtajavaltio ja olemme vakuuttuneita siitä – että meidän voi onnistua ja meidän onnistuu yhdessä teidän kanssanne saada lukuisia lakialoitteita näiden kuuden kuukauden aikana vietyä päätökseen. Aluksi haluaisin sanoa myös kiitokseni Bulgarian puheenjohtajavaltiolle, joka ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 2018 monia asioita sai myönteisesti kehitettyä ja sai joitakin vietyä päätökseenkin. Me olemme seuraavien kuuden aikana asettaneet neljä painopistettä, kun on kysymys taloudesta ja rahoitusasioista. Ensinnäkin jo puheenjohtajan mainitseman asian me tulemme siis ponnistelemaan pankkiunionin toteuttamisessa. Pyrimme samaan aikaan olennaisia edistysaskeleja siinä. Tässä yhteydessä me myös myöskin tulemme pääomamarkkinaunionin edelleen kehittämistä viemään eteenpäin. Ja yksi tärkeä kysymys on myös se, että edelleen syvennetään talous- ja rahaliittoa, ja tämä tapahtuisi komission esityksen pohjalta. Ja kolmas alue on se, että tehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin – harjoitettaisiin veroitusta Euroopan tasolla ja että päästäisiin tällaiseen verotukseen. Ja neljäs kysymys tässä yhteydessä, myös tärkeä näkökanta, kun ajatellaan budjettia vuodelle 2019 Euroopan unionissa, että myöskin tämän puolivuoden aikana menestyksekkäästi saataisiin sitä koskevat ratkaisut tehtyä. Mitä, ennen kuin tartun näihin yksittäisiin painopistealueisiin, haluan myös esittää yleiskannan vallitsevasta taloustilanteesta meidän kannaltamme. Me, Itävalta, tämän puheenjohtajakauden puitteissa meillä on todellakin myönteinen tilanne kaiken kaikkiaan yleisesti ottaen Euroopan tasolla, koska on hyvin vakaa taloudellinen nousukausi menossa ja vuoden 2017 osalta me olemme saavuttaneet korkeimman tason, mitä esimerkiksi yksittäisten maiden bruttokansantulon nousuun on, tulee koko eurovyöhykkeellä ja teemme kaikkemme vastataksemme siitä, että toimenpiteet Euroopan tasolla ovat sellaisia, että saadaan vakautettua ja viime kädessä myös kestävyksi tehtyksi ja varmistetuksi tämä kehitys. Yhdessä viime vuonna saimme aikaan senkin, että nämä vaikeat vuodet, jotka liittyvät rahoitusalan kriisiin ja talouskriisiin, että niistä selviydyttiin hyvin. Tätä kautta me saimme myös myönteistä kehitystä työmarkkinoille ja näillä alueilla, mitä tulee miksi vajeisiin ja valtion vellokaantumiseen, tilanne on huomattavasti parempi. Ja tältä kannalta katsottuna on myöskin voitu todeta myönteisesti se, että Euroopan unionin kaikissa maissa on otettu selkeitä uudistusaskelia, joilla tätä vakautumista ja myönteistä kehitystä on voitu saavuttaa. Mitä tulee uudistuksiin, minä kuitenkin pidän tärkeänä sitä, että toteamme, että on hyvin tärkeä osa haasteita edelleen olemassa meillä on tilanne, jossa nimenomaan julkisten ja yksityisten velkaantumisen, julkisen yksityisen velkaantumisen tason osalta on ryhtyvä selkeämpiin toimenpiteisiin. Aiemmin mainittu kehitys, mitä tulee työttömyyteen, on joissakin maissa kuitenkin Euroopassa, etenkin nuorisotyöttömyyden osalta, meidän mielestämme edelleenkin liian korkealla tasolla. Ja juuri pankkien osalta. Ajatellen myöskin näitä järjestämättömiä, järjestämättömiä luottoja on edelleenkin tarvetta parannukseen. Samanaikaisesti meidän tulee olla tietoisia siitä, että kasvu, josta aiemmin puhuin, myönteisessä mielessä ei ole rajattomasti sellaista, joka voisi kantaa tätä dynamiikkaa me tarvitsemme myös tämän, näiden rahapoliittisten impulssien lisäksi myös sellaisia toimenpiteitä, jotka johtavat siihen, että Euroopan unioni myöskin kestävästi pystyy etenemään. Kansainvälisellä tasolla on suuria jännitteitä. Mehän näemme ongelmat, jotka ovat nähtävissä sellaisissa iskusanoissa kuin maailmantasoinen kauppasota. Me olemme nähneet, että on lisääntyvää protektionismia globaalilla tasolla ja tämän lisäksi me olemme myöskin nähneet mahdollisuutena ja haasteena sen, että on välttämätöntä toimia, jotta toisaalta on tällaista nopeaa teknologista edistystä, mutta juuri Euroopan tasolla on myös demografinen kehitys, demografinen muutos, joka tekee välttämättömäksi sen, että me todellakin yhdessä juuri nyt tässä myönteisessä olosuhteessa, kun on myönteinen suhdanne, että sitä hyödynnettäisiin, jotta juuri näihin kysymyksiin ja uudistuksiin juuri nyt käytettäisiin eh, tätä hetkeä ja eh, myöskin ajatellen, mitä Maailmanpankki ja kansainvälisen valtorahastokokouksessaan aiemmin tänä vuonna totesivat, että kun aurinko paistaa, silloin on oikea hetki korjata katto. Ja minusta tämä on se, mikä Euroopan tasollakin hyvin välttämätöntä on. Mitä tulee sitten sisältöön? Pankkiunioni, se on tärkein, keskeisin kysymys meidän toimenpiteillemme. Se on painopisteemme me tulemme tekemään kaikkemme, jotta me olemme myöskin vähentämään äh, riskejä ja tässä ohjelmassa äh, oikein sopeutettuna niin, että jaetetaan äh, riskejä ja otetaan tässä olennaisia askelia. Kysymys on vuoden 2016 tiekartasta, jossa tämä tahdittaminen, tämä toimenpiteiden järjestys on määritelty. Ja tässäkin Euroopan, Euroopan neuvoston työn pohjalta on, meillä on se perusta, että toisaalta me, meillä on tavoitteena käynnistää poliittisia neuvotteluja, jotka liittyvät eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän aikaansaamiseksi. Ja tämän, me, tämän asia tulemme viemään eteenpäin puheenjohtajakaudellamme, mutta painopisteenä on ennen kaikkea se, että otetaan lisätoimia, jolla vähennetään riskejä. On hyvä, että on kolmikantaneuvotteluja jo Euroopan parlamentin kanssa tästä niin sanotusta pankkipaketista käynnissä. Ja niissäkin tämä, nämä riskivähentämistoimet ovat mukana keskustelussa ja ne on asetettu yhdessä painopisteeksi. Minä toivonkin, että tässä onnistuu yhdessä rakentavasti myös jo ennen vuoden vaihdetta hyväksyä tämä paketti. Etuajalla on myös tällä alueella olemassa oleva perusta järjestämättömien luottojen osalta, että näitä edelleen vähennettäisiin ja että rakennettaisiin, estetään se, että syntyisi lisää tällaisia luottoja ja tätä varten me tulemme myöskin tekemään lainsäädäntöesityksiä tämän kauden aikana. Tulemme tekemään kaikkemme sen hyväksi, että täydentävästi luomme tällaisen yhteisen, äh, yhteisen äh, varan, varan, vara-asem, vara-aseman, joka on tämä yhteinen äh, riisiratkaisumekanismi. Äh, ja Euroopan huippukokouksessa katsottiin, että tämä äh, Mechanismus bereitgestellt werden soll, dass hier... Tämä on sellainen, jossa ESM on se, joka tarjoaa sille, vakausmekanismi on se, joka tarjoaa sille ratkaisun. Me, me tulemme katsomaan tätä nimenomaan euroryhmän puitteissa ja pyrimme saamaan tässä aikaan sen, että menestyksekästi puheenjohtajakauden aikana saisimme aikaan yhteisiä ö, toimia. Näemme tässä sitten vielä myöskin pankkiunen osalta kysymys, joka liittyy siihen, että tällä hetkellä rajat ylittävät transaktiot ovat suuria kustannuksia sisältävä edelleenkin EUn sisällä ja haluamme päästä yksimielisyyteen tässä asiassa parlamentin kanssa, jotta tämä asia saataisiin käsiteltyä loppuun meidän puheenjohtajakautemme aikana. Päämarkkinaunioni on myös tärkeä kysymys, kun me nyt ajattelemme kokonaisuutta yhdysvaltaisesti eurooppalaisen yhteistyön syventämistä päämark- pääomamarkkinoilla. Ja jos halutaan varmistaa myöskin tämä syventäminen pääomamarkkinoiden välinen osalta, kysymys siitä, että luotaisiin enemmän rahoituslähteitä ja että parannettaisiin nimenomaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia käyttää eri rahoitusmalleja, rahoituslähteitä ja lähdemme liikkeelle siitä, että on mahdollista myöskin asetuksen puitteissa, joka koskee eurooppalaisia markkinainfrastruktuuria, eh, eli Emir eh, Refit, että tämän osalta eh, myöskin pienemmät osallistujat voisivat usein vaikeissa tilanteissa – myöskin selvitysten osalta, johdannaisten osalta, mitä tulee keskin, keskisvastapuoliin, voisivat, voitaisiin saada aikaan parannuksia. Ja me haluaisimme, että aihe, joka liittyy Euroopan laajuiseen erilaisiin vanhuuden turvaksi toteuttaviin äh, eläkkeisiin ja vastaaviin, että näiden osalta siis kysymys on aiheesta PEP, e yleis, eurooppalaiset yrkylliset eläke, eläketurva, että tämä, tätä kehitettäisiin ja että saa myöskin tervet kilpailu eri eläkkeitä tarjoavien tahojen välillä koko EUn alueella ja tämän lisäksi myöskin voitaisiin säästöjen osalta saada aikaan se, että niitä ohjattaisiin pitkän tähtäyksen investointeihin. Ja tässä aiheessa haluaisimme huolehtia siitä, että keskustelu teidän kanssanne tämä laatu näiden toimenpiteiden toimipan osalta nousee etualalle. Yhtä välttämätön on myös se, että otetaan aloitteita rajat ylittävissä toimissa markkinoille, siis myöskin investointirahastoille toimintaa rajat ylittävästi, koska näitä mahdollisuuksia tähän asti vielä ei ole käytetty. Se on myös kysymys, joka pitäisi nousta painopisteeseen tällä alueella. Ja sitten talouspoliittinen ohjaus ja poliittinen koordinointi. Siitä kokonaisuudestaan tarkastelemme, voimme nähdä, että ehdotus, jotka liittyvät neuvotteluihin, joista pitäisi käydä neuvotteluja pitäisi käydä eri asioista. Nämä asiat ja nämä toimenpiteet ovat sellaisia, että niissä ovat hyvin tärkeitä vakaus ja lähentyminen. Yksittäisten jäsenvaltioiden tapauksessa asioita jota on syytä pitää mielessä. Tällä alueella me haluamme, että noutetaan kasvu- ja vakaussopimuksen määräyksiä ja tässä yhteydessä myöskin suosituksia Euroopan talouden ohjausjakson puitteissa, jotta varmistetaan se, että paremmin pannaan toimeen maakohtaiset suositukset. Puheenjohtajakaudellamme me tulemme myöskin 2019 ohjausjakson käynnistymisen ottaa esille ja myöskin vuotuisen kasvukertomuksen äh, olivat esille ja myöskin suositukset, jotka nousevat esille näistä mm, äh, kertomuksista eurovyöhykkeille. Ja me tulemme myöskin tarttumaan ehdotuksiin jäsenvaltioiden osalta, jotka liittyvät välttämättömien uudistusten äh, toteuttamiseen. Näitä me, näiden osalta tulemme edistämään niillä annettavaa tukea. Ja sen lisäksi myöskin ehdotus, joka on tänäänkin jo kolmikantaneuvotteluissa esillä, jossa on siis kysymys siitä, että budjettia korotettaisiin tekniselle tuelle uudistuksia varten. Tämän asia, jossa tulemme, tulemme seuraamaan. Tässä on olemassa tällainen väliaikainen yhteen yksimielisyys, jonka olen ymmärtänyt tämänpäiväisessä kolmikantaneuvottelussa syntyneen ja tämän kaiken syntyneen me tulemme sitten aikaa myöten sopivasti viemään myöskin päätökseen. Tulemme myöskin neuvottelemaan komission esityksestä, joka koskee ohjelmaa, jolla tuetaan rakenneuudistuksia ja etenkin institutionaalisen hallinnollisten ja rakenteellisten uudistusten ohjalta annettavien näihin annettavien tukien osalta tulemme myöskin samaan pyrkimään tuloksiin. Mitä tulee sitten siihen, että raho- verotukseen, niin se, että saataisiin tehokkaampaa ja oikeudenmukaisempaa verotusta eurotasolla, me Euroopan tasolla me tulemme pyrkimään siihen, että ennen kaikkea saadaan avoimuutta verotusjärjestelmiin ja tätä kautta perusta budjetille Euroopan jäsenvaltioissa voidaan varmistaa pyrimme ajamaan toimenpiteitä, jotka toisaalta voisivat estää haitallista verokilpailua jäsenvaltioiden kesken, mutta sen lisäksi myöskin vähentämään veropetoksia ja veron kiertoa. Tässä tärkeää on ennen kaikkea globaalistumista ajatellen, että kun kehitetään uutta teknologiaa, niin myös globaalistuminen on se, että täytyy tapahtua tietynlaista nykyaikaistamista verotusta koskevissa määräyksissä. Keskeinen prioriteetti tässä yhteydessä puheenjohtajakaudellamme on digitaalisen talouden verottaminen. Me tässä yhteydessä olemme saaneet komission ehdotuksen maaliskuun lopussa, jossa toisaalta tämmöinen digitaaliset toimipaikat ja myöskin ovat yhteydessä kansainvälisellä tasolla käytävään keskusteluun, joita on tehty esimerkiksi OECDssä, että näitä ehdotuksia tullaan kehittelemään edelleen. Ja sen lisäksi on myöskin ehdotuksia, jotka liittyvät tuottojen verottamiseen, jos, jota me pidämme hyvin tärkeänä näkökantana. Ja jo viime viikolla meillä oli korkean tason konferenssi Viinissä ja se oli ensimmäinen askel – keskustelussa, joka koskee näitä ehdotuksia, eli siis koskee tätä digitaalisen talouden verottamista. Me tulemme tekemään tästä esityksiä. Tässä ei ole olemassa vielä mitään neuvoston lopullista kantaa mutta myöskin epävirallisessa Ecofinissa syyskuun alussa tulemme keskustelemaan asiasta, jotta saataisiin aikaan edistystä. Sitten mitä tulee arvonlisäverojärjestelmän nykyaikaistamiseen ennen kaikkea ajatellen sen yksinkertaamista pk-yritysten kannalta ja ajatellen toimenpiteitä, jotka liittyvät petoksen torjuntaan, jotta nämä toimenpiteet olisivat tehokkaita, me tulemme toimimaan samalla tavoin. Tätä täydentäen on myöskin pyritty saman aikaan yhteistä yhtiöveropohjaa, ja tämä on hyvin tärkeä asia, joka on myös prioriteetti puheenjohtajakaudellemme, ja me pyydämme myöskin tässä mahdollisimman pitkälle määriteltyyn yhteiseen verotuspohjaan, jotta saataisiin toimiva ja vai, tehokas verotuspohja, joka omalta osaltaan edistäisi verotuksen oikeudenmukaisuutta Euroopan tasolla. Yhtä tärkeää on myös olemassa oleva lista maista, jotka verotuskysymyksissä eivät harjoita yhteistyötä. Tämä on lista, jota pitää tutkia ja analysoida ja edelleen seurata. Me näemme siinä pohjan, toimivan pohjan sille, että voidaan estää veropetosta ja veronkiertoa. Näemme jo nyt myönteisen vaikutuksen, joka tällä listalla on, sekä kun monet maat koko maailmassa – ovat tulleet mukaan tähän malliin. Me tulemme aktiivisesti ja ennakoivasti edelleenkin tekemään työtä tämän välineen osalta, jotta globaalisti voimme olla menestyksekkäitä. Mitä tulee sitten vuoden 2019 budjettiin? Toisaalta kysymys on siitä, että toteutetaan vuoden 2018 talousarvio me seuraamme sen toteuttamista ja tulemme sen osalta myöskin katsomaan, että löytyy riittävät resurssit, jotta voidaan toteuttaa ne prioriteetit, jotka on selkeästi määritelty. Ja tärkeää, että vuonna 2019 budjetissa käytävä neuvotteluja on se, että se tapahtuu johtosuuntaviivojen osalta, jotka ECOFin neuvostossa helmikuussa 2018 päätettiin. Ja on tärkeää käydä nämä neuvottelut, jotta mutta äh, asiat saadaan viety eteenpäin. Huomenna on jo ensimmäinen kolmikantaneuvottelujen kierros, jossa meillä on mahdollisuus myöskin saada kuulla, mikä on neuvoston kanta vuoden 2019 budjettiin, että siitä voidaan käydä keskustelua ja sitten voidaan katsoa, mitä on neuvost- parlamentin kanta. Ja äh, sitten saamme aikaan yhteisen pohjan keskustelulle syyskuussa 2018. Lopuksi vielä että sanoisin, että toivon, että tällä kolmella puheenjohtajakaudella me, me pystymme monia tärkeitä asioita myöskin puiteedellytysten osalta saatua viety eteenpäin niin, että saamme aikaan edistymistä. Tähän liittyvät myöskin Brexit, tähän liittyvät myös Brexit ja tietoisuus siitä, että ensi vuoden alussa – on Euroopan parlamentin vaalit, joten tässä mielessä olemme hyvin tietoisia vastuusta, joka meillä on, että meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta mahdollisimman moni aihe saadaan vietyä päätökseen tämän puheenjohtajakauden aikana. Ja odotankin, että lähikuukaudet tulee olemaan hyvä aika yhteiselle, rakentavalle ja myöskin hedelmälliselle yhteistyölle. Kiitos. Thank you very Kiitokset teille, hyvä ministeri, tästä erittäin kattavasta esityksestänne. Nyt menemme parlamentin jäsenten puheenvuoroihin. Ensin Otmar Karas. Niin, puhe, ministeri, hyvät kollegat, aluksi eh, tervetuloa tänne talous- ja rahastoiden valiokuntaan ja kiitos tästä esityksestä. Meillä on erityinen tilanne siinä mielessä, että Meillä Andreas Treitel oli jo aam, iltapäivän täällä ja seuraamassa valiokunnan työtä. Me tuemme näitä prioriteetteja, joita Itävalta on asettanut puheenjohtajavaltioon. Erityisesti pidän hyvänä sitä, että pyritään viemään eteenpäin pankkiunionia. Kysymys ei ole etisistä pehtäistä, vaan kysymys on myöskin riskien jakamisesta ja riskien vähentämisestä. Te puhuitte siitä meidän pitää nyt todellakin saada aikaan tuloksia. Sitten talous- ja rahaliitto. Siinä tilanne on se, että huolimatta kaikista ponnisteluista euro on ainoa valuutta maailmassa, jolla ei ole yhteistä budjettia ilman yhteistä finanssi- ja veropolitiikkaa. Tämä puute on nopeasti korjattava. Haluaisin tietää, miten tapa puheenjohtajavaltio ajattelee tästä. Siinä että nämä hallitusten väliset väliaikaiset ratkaisut, joita on pidetty, joita täytyy löytää vastauksena rahoituskriisiin, että nämä siirrettäisiin osaksi oikeu- yhteisöllistä oikeutta, esimerkiksi että rakennetta, ESMstä rakennettaisiin eurooppalainen valuuttarahasto, tai että otettaisiin tämä finanssisopimus osaksi EUn lainsäädäntöä. Tämä Euroopan budjetin sen tulisi olla osana kokonaisbudjettia ja se pitäisi myöskin rahoittaa omista varoista, niin kuin eh, tämä digitaalivero, jota on suunnittelee tämä budjetti, olisi myös se, joka olisi käytössä silloin, kun ohjataan euroon kuulumattomia maita euroon siirtymiseen ja myöskin näiden rakenteellisten tunnustusten tukemiseen. Kollegani Nilmaja puhuu tästä kokonaispaketista, koska, koska meillä on oma valiokunta, joka käsittelee verotuksellisia kysymyksiä ja nimenomaan myöskin taistelua veromaksun välttämiseksi. Ja haluamme osettaa teille myöskin kutsun tuossa valiokunnassa keskustella meidän kanssamme verotukseen liittyvistä kysymyksistä. Muutama päivä sitten Itävallassa parlamentin budjettiyksikkö noin 9 prosenttia maakohtaisista suosituksista todellakin täysin pannaan toimeen jäsenvaltioissa Itävallassa vain kaksi. Haluaisin kysyä, pitävätkö nämä luvut paikkansa ja mitä tulette tekemään, jotta maakohtaiset suositukset eurooppalaisella ohjausjaksolla täysin ja ripeämmin pannaan toimeen jäsenvaltioissa? Ja, vielen Dank äh, für die... Kiitos näistä ensimmäisistä kysymyksistä. Mennään nyt sanoisin täydentäen pankkiunionista, että keskustelusta, jota ECOFIN-neuvostossa on käyty, ja myöskin mm, määräyksistä, jotka neuvosto itse on määritellyt, jotka liittyvät tämän asteittaisen toteuttamisen noudattamista, jotka liittyvät toiseen ja kolmanteen pilariin, niin tässä me tulemme käyttämään ohjenuoranamme tätä mainitsemaani tiekarttaa. Tämä on välttämätöntä. Myöskin neuvoston sisällä on olemassa erilaisia eh, tapoja katsoa sitä, miten pitkälti riskien vähentäminen, riskien jakaminen, eh, sen harmonisointi, miten se pitäisi tapahtua, mutta muutenkin komission kanssa yhdessä me olemme nyt eh, löytäneet tällaisen vaihtoehtoisen lähestymistavan, joka tarjoaa sen, että poliittisella tasolla voidaan myös kolmas pilari ottaa keskustelun kohteeksi. Ja Itävallan panos puheenjohtajakaudellamme tulee nousemaan esille ja me tulemme todellakin etsimään neuvoston sisällä yksimielisyyttä tässä kysymyksessä ja luotan siihen, että me pystymme saamaan aikaan huomattavia askelia riskien vähentämisen alueella ja toivon, kuten mainitsin, että me yhdessä teidän kanssanne myös saamme parlamentin tasolla syvellettyä näitä näkemyksiä. Mitä tulee sitten talous- ja rahaliittoon? Ehdotus, jonka komissio viime vuoden joulukuussa teki, sisältää lukuisia painopisteitä. Ja näiltä osin me olemme ottaneet nämä, ai, näistä näistä prioriteetteja yksi on pankkiunionin täyden loppuun saattaminen, josta me juuri puhuimme toisessa vaiheessa, ja myös tietoisena siitä, että vakausmekanismin puitteissa tällaisena varautumisjärjestelmänä meillä on tämä yhteinen kriisiratkaisurahasto, ja että me haluamme konkretisoida tätä asiaa, ja tässä on mahdollisuuden konkretisoinnille joka voisi tapahtua meidän puheenjohtajakaudellamme ja jatko kehitys, nimittäin se, että laajennetaan tällaisia välineitä eh, niin, että saataisiin aikaan eurooppalainen valuuttarahasto, eh, on hyvin realistista, koska eh, sillä alueella näemme mahdollisuuden, että tästä vakausmekanismista voitaisiin johtaa tämä laajentuminen. Varmastikin on vielä tarvetta muille ja mahdollisesti ja myöskin sellaisille keskusteluille, jotka meidän, jatkuvat meidän puheenjohtajakautemme jälkeen, kun me puhumme laajemmista kysymyksistä, jotka liittyvät tällaiseen fiskaalikapasiteettiin ja puhumme sen eri luonteista. Meillä on tämä, puhuneet tästä rakenneuudistusten tukiohjelmasta, josta on hyvin erilaisia näkemyksiä neuvoston sisällä. Siis siinä, miten pitkälti uudistuksien tukeminen – on välttämätöntä myönteisten vaikutusten lisäksi. Meillä on Saksan ja Ranskan ehdotus, joka liittyy siihen, että on välttämätöntä selvittää, miten tämä sisällöllisesti voidaan suhteuttaa. Mitä tulee sitten rakenteellisiin uudistuksiin, ennen kaikkea ohjausjakson toimeenpanoon jo alussa ilmoitin, että me pyrimme tekemään kaikkemme, jotta löytämme sisällöllisesti määritelmiä ja toimenpiteitä, jotta tämä toimenpano toteutuisi. Mainitsemanne 9 ja 2 prosenttia Itävallan osalta näitä lukuja en voi vahvistaa, mutta voin jälkikäteen toimittaa teille vastauksen. Thank you. Uh, Kiitos. Meillä tulkkaus päättyy tässä kello 18.30, joten aikaa täytyy hallinnoida hyvinkin tiukasti, muuten kollegat eivät pysty esittämään omia kysymyksiänsä, joten pyydän, että kaikki pitävät kiinni kahden minuutin puheajasta. Ja ensimmäisen kierroksen jälkeen meidän täytyy ryhmittää kaikki kysymykset. Pervans Peres seuraavaksi. Merci, vous Kiitos. Te otitte esille sitten luottaisin tällainen turvaverkko kriisiratkaisurahastolle. Me juuri äsken keskustelimme Elke Könenkin kanssa, mitä tulee tämän tästä rahaston hallinnoinnista. Hän myönsi, Elke König, että tarvitaan nopeita päätöksen, päätöksiä. Neuvosto kuitenkaan ei tunnu kovinkaan halukalta seuraamaan komission ehdotusta ja muuttaa tätä mm, yhteisömekanismiksi, eikä myöskään löydy tahtoa tai sellaista ainakaan ole nähty, mikä tällainen uusi hallinnointirakenne voisi olla. Mitä te tarkoittatte tällä turvaverkon hallinnoinnilla koskien pankkien kriisiratkaisua ja nopeita päätöksiä, joita tarvitaan ja miten saadaan kansalliset parlamentit mukaan? Te puhuitte Euroopan valuuttarahastosta. Meistä on parempi tällaisesta Euroopasta vakauttamisrahastosta ja huomasin, että Ranskan ja Saksan julkilausuma jossa ei käytetä tätä sanaa enää Euroopan valuuttarahasto, joten ehdottaisin, että se jättäisin sivuun, koska ne, jotka hoitavat rahapolitiikkaa Euroopassa, niin sehän on kuitenkin Euroopan keskuspankki näyttää, minusta tuntuu. Sitten kysyisin vielä verokysymyksistä. Te otette niitä esille vähän niin kuin luettelomaisesti, mutta tämän katalogin lisäksi ymmärrän tietysti kuuluvan tämän päivän tehtävänne, mutta miten näyttää sitoutua jatkossa seuraamaan parlamentin vaatimuksia maakohtaisista raportoinnista verotuksen alla? Millä tavalla aiotte koota ehkä työryhmiä yhteen ja minkälainen aikataulu teillä on, minkälainen tarkka aikataulu teillä on, jotta voidaan saada aikaan tuloksia kysymyksessä ja saadaan tämä mm, ikävä kyllä Bulgarian kaudella tätä pahtitilannetta ei pystytty ratkaisemaan. Ja, vielen dank auch. Kiitos näistä kysymyksistä. Mitä tulee tähän vakausmekanismin hallintolähestymistapaan, sen kehittämiseen äh, valtarahaston suuntaan, meidän on tunnustettava ja hyväksyttävä se, että keskusteluissa neuvostossakin jotkin maat ovat tuoneet selkeästi ilmi, että muodollisten juridisten parlamentaaristen määrit, määräysten mukaan yksittäisissä jäsenvaltioissa tämänhetkinen äh, jarrutus on olemassa, joka estää tämän nopean etenemisen tällaisen toisenlaisen hallintomallin eten toteuttamisen. Me haluamme tehdä työtä sen hyväksi, että hallintomalli tällaisen yhteisen varautumisjärjestelmän osaltakin, eli eurooppalaisen rahaston osaltakin tulee mahdolliseksi, että se voidaan asteittain ottaa hyödynnettäväksi tällaisen yhteisen varautumisjärjestelmän mahdollisuus ja, ja se perusta, joka olisi tällaiselle yhteiselle valtorahastolle, tämä käsitteähän on se, joka on tietoisesti otettu keskusteluun komission ehdotusta vastaten. Ja siinä mielessä me puheenjohtajavaltiona tulee tekemään kaikkemme, jotta nämä aiheet tässä muodossa pysyvät keskustelussa edelleen. Mitä tulee maakohtaiseen raportointiin ja sen perustaan, sillä alueella meillä on tässä asia, joka tässä yhteydessä antaa mahdollisuuden sille, että voidaan edelleen saada avauksia keskusteluihin. Ensisijaisesti me tulemme kahdenvälisissä keskusteluissa tällä alueella vielä välttämättä liittymien jäsenvaltioiden kanssa pyrkimään harjoittamaan vakuuttamistyötä. Uskon, että Itävallan puheenjohtajavaltiolla on mahdollisuuksia poliittisen tilanteen eh, liikkeelle saamisessa neuvostossa, mutta tällä hetkellä en kuitenkaan voi antaa mitään lupausta siitä, miten pitkälti meidän puheenjohtajakaudellamme saadaan tässä asiassa aikaan lisää tuloksia. Thank you, Caroline. Kiitoksia seuraavaksi ja Renate Kalle. Journal, thank you, minute. Kiitoksia puolelta. Kiitän ministeriä tänne tulosta. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen, mikä on puheenjohtajavaltion kanta, mitä tulee äh, kriisin äh, ratkaisukysymystä ja keskusvastapuolikysymyksiä, EMIR-kysymystä ja REKIT-kysymystä ja tietty kiire parlamentissa on neuvottelujen suhteen, ja niin haluaisin tietää, miten te näette tämän asian. Onko se teistä kiireellinen ja uskotteko te, että voimme saada aikaan sopimuksen teidän kaudellanne? Ja sitten vielä toinen kysymys. Huomaan, että teitä kiinnostaa myös digitalisaatio ja haluaisin kiinnittää huomionne keskusvastapuoliin on haluttu ottaa myös kyberuhkat mukaan tämän asian käsittelyssä. Mitä te olette mieltä näistä kyberturvallisuuskysymyksistä? Tässä mielessä tämä saattaa olla tärkeä kysy, onko se teille prioriteettikysymys? Ja toivottavasti saan tähän myönteisen reaktion. Ja, ich äh, beginne. Aloitan tietoisesti ajatellen priorisointia tällä jälkimmäisellä kysymyksellä, jos sallitte, mitä tulee digitaalitalouden verottamiseen, on hyvin laaja kirjo asioita. Mehän mainitsin nämä, mainitsimme nämä kaksi kokonaisuutta, jotka liittyvät rehelliseen ja oikeudenmukaiseen digitaalisen teollisuuden verottamiseen Euroopassa ja globaalisti. Pyrimme edistämään tätä. Ja ehdotus, joka liittyy siihen, että olisi vaiheen verotusta, joka kohdistuisi digitaalisiin palveluihin, me näemme sen tällaista vain väliaikaisratkaisuna ja tulemme tekemään kaikkemme, jotta myöskin digitaaliset toiminta paikat voidaan saada, siis yrityksen toiminta voidaan saada myöskin perustaksi tälle digitaaliselle verotukselle. Näiltä osin me pyrimme ajamaan toimintaa siihen suuntaan, josta te puhuitte suunnasta, josta puhuitte oikeutusti. Meillä on myöskin sellaisia aiheita tässä yhteydessä, jotka liittyvät kryptovaluuttoihin, kryptovaroihin ja meillä on kokemuksia kielteislukuissa Euroopan maissa, jotka liittyvät siihen. Tähän kysymykseen haluaisimme saada aikaan se, että olisi olemassa säännöspuitteet mutta jotka tarjosivat myöskin myönteisen mahdollisuuden näiden liiketoimintamallien kehitykselle ja jotka kokonaisuudessaan ottaisivat huomioon turvallisuuteen liittyvät kysymykset mukaan luettuna myöskin kyberrikollisuuden. Ja tämä on asia, joka meidän mielestämme kuuluu näissä puitteissa käytävään keskusteluun. Ja tätä varten viime viikolla me työryhmässäkin näimme, että on välttämätöntä, että myöskin otetaan nämä aiheet esille. Mitä tulee sitten toimenpiteisiin, jotka liittyvät tähän kriisinratkaisuun, tulemme tekemään kaikkemme päämarkkinaunionin edistämisen osalta tekemään kaikkemme. Ja tämä liittyy myös teidän mainitsemanne asia, joka koskee Emir Refitiä, eli että vietäisiin se myönteisesti päätökseen – ja me, meillä on hyvä perusta nimenomaan ajatellen että äh, tilannetta ja riskitilannetta ajatellen pidämme kiinnittää siitä, että nämä riskimehittämistoimenpiteet, kun mainitsin, saataisiin vietyä päätökseen joulukuuhun mennessä. Eli me uskomme, että voimme antaa tähän oman hyvän panoksemme. Thank you. Molly Scott Cato. Thank you very much, Chair. So I noted that Kiitoksia puheenjohtaja Pani Merkel. Teidän kommentissanne puhunut olkaan kestävästä rahoituksesta yhtenä prioriteettina, vaikkakin komissio on kuitenkin eh, korostanut intoaan tässä asiassa selkeästikin ja haluaa aiotteko pyrkiä johonkin tällä kaudella vielä vihreillä? olemme olleet tyytyväisiä edistyksistä, joita on tehty asian parissa viime aikoina ja parlamentin mietintö, jossa olin itse esittelen, antaa ymmärtää, että on pit, laaja tuke yli puoluerajojen. Pari kysymystä. Oletteko täysin sitoutuneena tähän tärkeään kysymykseen? Tehdäänkö kestävästä rahoituksesta yksi periaatteet kysymys? Tuetteko te eh, ehdotusta saada aikaan hiilistressitestit pankkienkin yhteydessä. Voimmeko luottaa teidän apuun, että varmistetaan, että poliittinen sopimus komission taksonomista voidaan saada aikaan myös neuvostossa? Voimmeko saada teiltä tukea komission ehdotukselle koskien kestävien investointien raportointivelvollisuudesta ja miten pitää raportoida myös siihen liittyvistä riskeistä? allgemein geantwortet. Yleisesti vastaten näihin kysymyksiin, meillä on yhteen aktiivinen perusta Itävallan kestävyysministeriön kanssa. Ja nämä aiheet, joista te puhuitte, myöskin tämän vastuulloisten tulemme seuraavaan myönteisesti tätä asiaa ajatellen myöskin keskustelua toiminnoista ja, ja ratkaisuista, jotka liittyvät kestävään rahoitukseen. Me näemme tässä mahdollisuuden myös pääomamarkkinoiden alueella kehitellä oikeita askelia eurooppalaisesti. Neuvostossa, myöskin ECOFIN neuvostossa toukokuussa oli tätä koskeva esittely – joka liittyy siis nimenomaan eh, tähän kehitykseen, ja me näemme kyllä, että meidän puheenjohtajakaudellamme voidaan saada aikaan myönteisiä tuloksia. Thank you, Dimitris Papadimoulis. Kiitoksia, Dimitris Papadimoulis. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tervetuloa, hyvä ministeri. Pane merkille, että Varsin tarkasti puhuitte Itävallan puheenjohtajuuskauden tavoitteista omalla toimialallanne. Itävallan puheenjohtajuuskauden edustaja-alueiden komiteassa puhui kyllä aika eri hengessä. Hän ei mitään sen tarkempaa maininnut näistä asioista. Minä haluaisin esittää tarkan kysymyksen. Meillä on kunnianhimoinen tavoite viedä edetä tässä kohta pankkiunionin, kohti pankkiunionin lopun saattamista, eli saavuttaa edistystä kolmannessa pilarissa. Jotta viivästykset lakkaisivat, meidän pitäisi käydä keskusteluja riskien vähentämisestä ja riskien jaosta. Näiden pitäisi mennä käsi kädessä, eli sitä, näitä ei voida hoida, hoitaa erillään. Herra, edustaja Santini jo sanoi siinä, että me ei, meidän pitäisi saada lisää tukea ESMlle, vahvistaa sitä ja tehdä tästä Euroopan raalitto. Euroopan parlamentti on kan, korostanut sitä, että ESMn pitäisi olla vastuussa Euroopan parlamentille, ei pelkästään kansallisille parlamenteille. Jos me haluamme edistystä, täytyy selventää tavoitteita. Te selvisitte kantanne Itävaltana jäsenvaltiona. Euroopan parlamentti on täysin toisella kannalla kuin te. Meidän mielestämme komissionkaan ehdotus ei ole riittävän antelias varojen suhteen. Toiseksikin veronkierto ja verovilppiä tapahtuu paljon. Tämä tarkoittaa sitä, että varastetaan julkisia varoja. Miten me voisimme siirtyä kohti parempaa yhdenmukaistamista niin, että voidaan luoda lisää tuloja ja tasavertaisen pelikentän kaikille yrityksille? Kiitos. Ja, vielen Dank auch für die Fragen. Ich merke... Kiitos. Huomaan, että on vielä on paljon energiaa. Ajattelen näitä viidenpäiviä keskusteluja. Puhuitte pankkiunionista ja kolmasta pilarista. Me tulemme puheenjohtajavaltiona huolehtimaan siitä, että keskustelu etenee. Mutta minä totesin myös, että on neuvoston intressien vuoksi välttämättä, että vuoden 2016 tiekarttaa noudatetaan – ja että asiat tapahtuvat oikeassa rytmissä riskien vähentämisen ja riskien jakamisen osalta. Tarvitsemme laajan perustan. Meillä on myönteistä sisällöllistä kehitystä eh, riskin vähentämisen toimenpiteissä ja myöskin eh, järjestämättömien lainojen osalta. Meillä on hyvä perusta yhteisille keskusteluille, myöskin eh, ottaen huomioon parlamentin kannat, ja me olemme optimistisia siinä mielessä, että näiden osalta voidaan löytää ratkaisuja vuoden loppuun mennessä. Samanaikaisesti totesin, että neuvoston toimeksiannosta me käynnistämme tällä vuosipuoliskolla keskustelut kolmannesta pilarista poliittisessa muodossa. Ja tuokin keskustelu tulee menemään eteenpäin. Tärkeintä on kuitenkin riskien vähentämisen kysymyksen loppuun käsitteleminen. Teidän mainitsemanne aihe joka koskee äh, äh, tätä vakausmekanismia ja sen hallintoa. Sen osalta on välttämätöntä, että maat, jotka parlamentaarisesti vastaavat asioista, voivat äh, tätä jatkaa tässä muodossa, mutta me pyrimme keskustelussa neuvoston tasolla samaan aikaan kehitys löytämään väylän jatkokehittelylle hallinnossa avaamaan sitä. Odotus minulla on puheenjohtajavaltion puolesta, että tarvitaan pitempää keskustelua, jotta näitä tätä kehitystä voidaan viedä eteenpäin. Thank you, Barbara Kappel. Barbara Kappel seuraavaksi. Presidente. Kiitos puheenjohtaja, herra ministeri. Olen iloinen siitä, että olette tänään täällä valiokunnassa ja luonnollisesti te olette tänään puhunut erityisesti Itävallan puheenjohtajakauden aiheesta ja määritelleet, niin ne ovat aiheita, jotka myös tässä valiokunnassa meitä pohdistuttavat, ovat pohdituttaneet aiemmin, pohdituttavat tänään ja, ja myöskin tulevaisuudesta tulevat meitä pohdituttamaan. Te puhutte pankkiunionista, joka on keskeinen aihe teille ja sinä ennen kaikkea vuoden 2016 tiekartta, joka liittyy riskien vähentämiseen ja tietysti riski vähentämisen osalta me työskentelemme näiden asioiden parissa myös. Pankki, paketti on trilogissa ja eh, en, tässä on kysymys ennen kaikkea eh, Emrelistä ja sen soveltamisesta ja sovellusmekanismeista. Minua kiinnostaisi se, miten te suhtaudutte tähän asiaan. Sitten MPL, sekin on asia, jonka osalta haluamme saada hiukan lisätietoa, miten sen osalta voidaan edetä eteenpäin, mikä on eh, puheenjohtavaltion strategia-asiassa ja sitten yhteinen varautumisjärjestelmä. Tänään meillä oli Rova König täällä yhteistä rikisratkaisun neuvostosta. Aihe on hyvin tärkeä ja mehän tiedämme, että puheenjohtajakauden aikana tämä kriteerit lyödään lukkoon yhteistä varautumisjärjestelmää valten ja sillä on tietysti tilanne on se, että sen rahoittaminen tapahtuisi suoraan riisi vakausmekanismista ja olisi tärkeää tiedä, miten neuvosto suhtautuu tähän esityksiin, jotka koskevat tämän rahaston suuruutta. Nämä maakohtaiset suositukset ovat asia, joka ovat olleet vuosikausia esillä täällä. 11 prosenttia on Asti Nyt puhuttiin, että se oli 9 prosenttia. Tämän on Itävallan parlamentin vastaavan tason yksikön laskelma asiasta, miten voitaisiin korottaa tätä toimeenpanoastetta, koska ohjelmalla tuetaan rakennustuksia. Se voisi osaltaan edistää tätä monissa maissa, joissa tämä toimeenpanoaste on alhainen. Ja varmastikin kolmikanneuvottelussa tässä voitaisiin saada hyviä tuloksia. Sitten päämarkkina, pääomamarkkinaunionin osalta puhuitte sitten vielä Refitistä lyhyesti. Sehän on kolmikanneuvotteluissa. be... Niin, three questions, so I think. Te olette esittäneet jo kolme kysymystä, eiköhän se riitä. Ja, Kiitos kysymyksistä. Vielä kerran, mitä tulee pankkiunioniin, niin kuin te sanoitte, meillä on hyvät mahdollisuudet 30 neuvotteluissa olennaiset kysymykset, joita mainitsitte ottaa esille. Riskin vähentämisen toimenpidepaketissa on saatu aikaan hyviä edistysaskelia. Keskustelua käydään myös neuvoston sisällä ja siellä on laaja yhteinen linja, joka on kehittynyt osa-alueilla, on välttämätöntä, että lähikuukausina määritellään painopisteitä, jotta myöskin saadaan yksittäisiä indikaattoreita yksittäisten osa osalta, että saadaan näiltä osin tehtyä päätöksillä ja päätöksille pohjaneuvostossa. Mitä tulee sitten näihin järjestämättömiin lainoihin näiden osalta, meillä on hyvä pohja olemassa yhteiskäsityksen aikaansaamiselle, mutta tarvitaan myöskin selvitystä siitä, missä muodossa yksittäiset tavoitearvot tai missä muodossa olisi valmiutta olemassa olevaa viime vuosien kehitystä, joka on ollut myönteistä, miten siihen voitaisiin yhdistää konkreettisia arvoja. Mitä tulee tähän varautumisjärjestelmään, on aivan liian vaihaista lyödä, odottaa, että neuvostolla syntyisi jotain lukkoonlyöntiä, mitä tulee arvoihin. Meidän tehtävämme tulee olemaan puheenjohtajakaudella kats, lyö, miettiä sitä, mikä voisi olla tämä suuruuden määritelmä. Thank you. We have only... Kiitoksia. Meillä on enää 15 minuuttia aikaa, joten nyt kaikki kysymykset täytyy ryhmittää. Lude Kiidemeyer, olkaa Thanks, uh, minister, for coming. Kiitoksia. Kiitän teitä ministeri tänne tulosta. Arvostan kovasti, että olette pidätte verotuskysymyksiä tärkeitä, niin kuin herra Karas sanoi. Minulla on tästä kysymys. Ensin kysyisin teiltä, miten suhtaudutte tällaiseen verokomitean kaudellanne olimme aika hämmentyneitä, että Bulgaria ei ollut ollenkaan innokas tulemaan keskustelemaan tästä kanssamme. Toivon, että Itävalta suhtautuu avoimesti ja kommunikoi tehokkaasti parlamentin kanssa ja suhtautuu eri tavalla asiaan. Pyytäisin vahvistusta tähän, jos olenko ymmärtänyt sen oikein. Sitten otitte esille merkittäviä tekstikokonaisuuksia, kuten yhteinen yhdistetty yritysveropohja, voidaanko näitä asioita siitä eteenpäin, mutta tämä tuntuu kuitenkin hiukan abstraktilta, koska emme ole vielä nähneet mitään näkyviä tuloksia, joten miten te aiotte voittaa hetkisen paattitilanteen näissä kysymyksissä ja entä sitten vahvistettu yhteistyö, olisiko se keino päästä eteenpäin näissä asioissa? Thank you, Paul Tang. Kiitoksia, Paul Tang. Thank you, Chair, and Hetli Löker. Um, a question also Kiitoksia. Tervetuloa ministeri. Minunkin kysymykseni liittyy verotukseen hyvin lyhykäisesti tästä. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuuden ikkuna nyt teidän puheenjohtajakaudellanne tehdä päätöksiä verotuksesta. Ja toivon, että teidän hyvin voimakas ja käytännönläheinen puheenjohtajuuskautenne saa tulosta aikaiseksi tämän asian osalta. Suhtaudun myönteisesti siihen erityiskysymys digitaalipalveluiden verotuksesta ja merkittävästä digitaalisesta läsnäolosta. Tässä voidaan nähdä lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisut. Euroopan parlamentti on antanut jo CCTBstä oman kantansa. Me haluaisimme, että tämä digitaalinen läsnäolo olisi todellakin olemassa. Miten te näette palvelujen veron? Tämä on tämä lyhyen aikavälin juttu. Olisi uskottavampaa, jos neuvosto vain ei sopisi pelkästään lyhy, lyhyen aikavälin ratkaisusta, vaan myös pitkän aikavälin ratkaisusta, koska tämä on pitkän aikavälin äh, ratkaisu, jos saadaan äh, tärkeä päätös äh, rakenteellisista ratkaisusta. Kiitos. Thank you. Kiitoksia hyvin lyhykäisesti esitetty kysymykset, joten varmaan tämä voidaan jakaa nyt. Te voitte vero, näistä kahdesta verotuskysymyksestä nyt antaa vastauksen. Uh, Kiitos kysymyksistä. Ja taksevaliokunnasta sanoisin, että näen mahdollisuuden sille, että me täällä talousvaliokunnassakin voimme keskustella näistä kysymyksistä, mutta kyllä minä Otmar Karasin kanssa voin keskustella syvällisemmin vielä siitä, mitä kysymyksiä voitaisiin keskustella toisessa valiokunnassa ja sitten katson, löytyykö ratkaisu tähän asiaan. Te puhuitte myöskin tästä umpikujasta, joka liittyy yritysveron pohjaan. Me tiedämme, että on käyty pitkään keskustelua tästä aiheesta, mutta näemme mahdollisuuden kuitenkin intensiiviselle keskustelulle lähikuukausina niin, että voidaan sitä kautta saavuttaa selkeitä edistysaskelia. Olemme tietoisesti tehneet, tehneet tästä yhden meidän puheenjohtajakautemme painopisteistä, nimenomaan tämä yhteinen veropohja, että siinä päästäisiin yhteiseen tulokseen. Sitten tämä mahdollisuus, tilaisuus joka nyt olisi olemassa meille. Siitä puhuttu, että voitaisiin niistä käytännöllisiä ratkaisuja. Näemme tämän juuri tällaisena myönteisenä motivaationa monille kysymyksille mainittu tällaisen digitaalisen läsnäolon määritelmä. Se Euroopan tasolla on asia, jonka osalta tehdään intensiivistä työtä puheenjohtajakauden aikana ja sen lisäksi tähän on myöskin hyvä tässä on myöskin hyvä yhteys OECDn tasoon, koska, koska viime viikolla oli tämä korkean tason konferenssi ja siellä oli mukana OECDn edustajia. Me pyrimme siis voimakkaasti kansainväliseltä perustalta alusta lähtien kehittelemään tätä määritelmää, niin tästä voidaan globaalisti myöskin toteuttaa. Mitä tulee palveluveroon, se on asia, josta toivon, että toisella vuosipuoliskolla saadaan laaja yksimielisyyttä syntymään neuvostossa – Samanaikaisesti kuitenkin me joudumme olemaan varovaisia, jotta siirtymäkauden verotus liikevaihdon pohjalta ei ratkaise johda siihen, että käytäisiin keskustelua laajemmin verotuskysymyksistä. Thank you, Sigrid. Kiitoksia, Sigrid Mulsson. Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri. Aivan johdantopuheenvuoronne alussa puhuitte protektionismista – ja tiedätte, mihin tämä juontaa juuressa. Mikä on teidän suunnitelmanne Itävallan puheenjohtajuuskaudella? Millä tavalla vastataan tähän? Miten aiotte pitää unionin tämän tärkeän aiheen osalta yhtenäisenä? Ja mikä on teidän suunnitelmanne äh, neuvotteluja varten kauppakumppaneidemme kanssa tämän asian osalta? Toinen kysymys liittyy EMUn äh, tulevan kehitykseen eri, tote kun ajatellaan äh, kapasiteettia euroalueella Voisitteko hieman tarkemmin vastata kuin vastauksessanne kollega Karasille? Minkä näette rahoituskapasiteetin laajuutina? Miten, mitä varoja voidaan käyttää, miten paljon, miten tämä rahoitetaan? Ja erityisesti minua kiinnostaa se, minkä roolin näette niille maille, jotka eivät vielä ole euroalueen mm, jäseniä, mutta jotka ovat sitoutuneet liittymään siinä vaiheessa, kun ne täyttävät euroalueen kriteerit. Kiitos. Alfred Sand. Kiitoksia, Alfred Sand. Mr. Minister, what Kiitoksia, herra ministeri. Se, mitä on kirjoitettu Itävallan ohjelmaan, on hiukan tiukempaa kuin mitä tänään sanotte. Nimittäin mitä tulee pankkiunionin, niin Itävalta tulee keskittymään edelleen riskin vähentämistoimiin, koska edistyminen täällä on ennakkoedellytys, että voidaan alkaa keskustella riskin jakotoimista, siis ennakkoedellytys tässä sanotaan. Mutta sitten EKPn pääjohtaja herra Draghi hiljattain totesi, että jako voi alkaa tulla, koska riskin vähentäminen on saavuttanut mm, tavoitteensa. Eikö tässä tuota ole hiukan ristireitä tuota, ristiriita sen suhteen, mitä EKPn pääjohtaja on sanonut asiasta? Ettekö olette ole sitä mieltä, että riskin vähentäminen voisi heikentää solidaarisuutta euroalueen maiden kesken? Selitän hiukan. Yksi ongelma liittyy ka- äh, kauppaylijäämiin joillakin euroalueen talouksissa, eikä mitään sanktiota kuitenkaan ole tehty. Tässä pitäisi jotakin tehdä. Entä mitä Itävalta on mieltä tästä asiasta, koska sen kaudella todennäköisesti Trump Trumpin hallinto tulee hyökkäämään juuri näitä samoja EU-valtioita vastaan, joilla on tämä liiallinen ylijäämä, vaihtoehtoisen ylijäämä. Sitten tarvitaan kuitenkin solidarisuutta euroalueelle eli kerrotaan, että riskin vähentäminen on tässä prioriteettina ennen kuin päästään riskin jakoon. Sitten hiljattaisin arviointi taloustilanteesta osoittaa, että tal- EUn, talouden kasvaminen EUssa ja euroalueella jatkuu ja se on yhä vahvemmalla pohjalla eri maissa. Tämä on hyvä uutinen, mutta sillä on huonoja seurauksia kuitenkin tiedot, joita on saatu Eurostatista hiljattain, niin 19 maassa asuntojen hinnat ovat nousseet valtavasti tämän vuoden alussa verrattuna samaan aikaan vuosi sitten. Kun ajatellaan talouden parantumista ja sen vaikutuksia, ei enää puhua säästöpolitiikasta ja perustella sitä. Ja ostovoima on parantunut, samoin yritysten kannattavuus. Siis lisää elvyttävät toimet, tarvitaanko niitä teidän mielestänne ajatellen kaas palkkakehityksen parantamista, että se vaikuttaisi paremmin tietenkin ostovoimaan ja niin edelleen. Kiitoksia. Kiitoksia. Jos hyvin lyhykäisesti pidätte puheenvuoron, niin meillä on siihen vielä aikaa. Um, Ministeri, vielä yksi kysymys, joka liittyy julkiseen raportointivelvoitukseen, joka koskee suuria yrityksiä ja niiden veroja. Te sanoitte, että tulisitte pääasiassa kahdenvälisessä keskustelussa edistämään tätä asiaa. Puheenjohtajakauden ohjelmassanne, joka on yksityiskohtainen, siellä tämä asia nousee lainkaan esille. Ja tavallinen tapahan olisi, että te käyttäisitte käynnistä varten neuvoston työryhmän voisit neuvost, parlamentti on tukenut ehdotusta voimakkaasti. Voisitteko nyt ilmoittaa, että tulette myöskin esittämään kutsun tällaisen neuvoston työryhmään ja tuletteko välttämään sitä, että tämä Itävallan kanta, joka on torjuva, että sekoittaisin tähän neuvoston puheenjohtajan roolinne, jossa teidän tulisi olla puolueeton? Ja, ich, äh, auf lähden liikkeelle mm, vastaamilla näihin kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin, mitä tulee tähän protektionismiin. Ajattelen tällaista yhteistä rintamaa ja yhdistän tämän kysymykseen, joka tuli sen jälkeen, joka koskee yhteistä aihetta, joka liittyy kaupan ylijäämiin ja mahdollisiin hyökkäyksiin Yhdysvaltain taholta. Minä alussa mainitsin, että tämä maailmanlaajuisesti meillä on hyvin vaativa tilanne, jossa on tällainen tilanne, joka on lähtöisin protektionismista, joka on saavuttanut tiettyä kärjistymistä. Meillä ei nyt ole kuitenkaan mitään ECOFIN-neuvoston vastuuta välittömästi, joka koskisi näitä kaupan kysymyksiä, mutta luonnollisesti olemme huolissamme sen suhteen, minkälaista vaikutusta tällä on kokonaiskehitykseen Euroopassa – ja lähdenkin liikkeelle siitä, että tämä yhtenäisyys, joka jo nyt on olemassa käynnissä olevissa neuvotteluissa, tulee säilymään ja että me voimme Euroopan tasolla vakauttaa tämän yhteisen linjan. Mitä tulee sitten tähän syventävään kysymykseen, joka koskee tätä e, fiskaalikapasiteetin, rahoituskapasiteetin perustaa, me näemme, että tämä unionin rahaunionin syventämisen osalta. Tämä on hyvin tärkeää. Ajattelin myöskin tätä vakausmekanismin edelleen kehittämistä, koska me näemme tällaisen laaja kapasiteettipohjan. Näissä keskustelussa haluamme viedä eteenpäin sitä, että tämä ensimmäiset askeleet tällä alueella, että niitä voidaan viedä eteenpäin ja että sen jälkeen sitten voidaan käydä keskusteluja tästä laajemmasta rakentamisesta, laajentamisesta, tulin Saksan ja Ranskan ehdotusta, että se on mielenkiintoinen ajatellen vakautta, mutta tässäkin tarvitaan lisää selkittäviä keskusteluja neuvoston tasolla, jossa on tarvetta ymmärtää, mikä syvempi vaikutus tällä kapasiteettiaiheella on. Mitä sitten tulee pankkiunioniin, voin vielä kerran vahvistaa, että se on aihe, jonka osalta on otettu solidaarisuus esille. Minä näen myönteistä keskustelua siinä mielessä, että solidarisuus on välttämätöntä. Toinen silari, joka liittyy nimenomaan riskien vähentämiseen ja avoimuuteen, että se, nämä muotoiltaan siis selvästi. Minä mainitsin sen, että on olemassa myönteistä kehitystä Euroopan tasolla yksittäisillä alueilla, mitä tulee yksittäisten indikaattorien parantamiseen. Sen lisäksi kuitenkin on tarvetta sille, että selkeytetään näitä indikaattoreita ja pohjien mittausperustojen selkeyttämistä. Puheenjohtajakauden aikana käsittääkseni tämä on todellakin Itävallan kanta. Me, emme pitäisi siitä niistä kiinni, vaan me näemme, että me olemme välittäjinä keskusteluissa niin, että me myöskin kehittelemme erilaisia näkökantoja Euroopan tasolla ja myöskin yhteisissä keskusteluissa teidän kanssanne parlamentissa. Mit, mitä tulee sitten tähän maakohtaiseen lähestymistapaan, siinä ei ole kysymys siitä, että jatket viedään eteenpäin meidän kantojamme, vaan kuten myöskin tämän asian kehittelyn osalta on suunniteltu, askel askelta pyrimme löytämään yhteistä linjaa tietoisena siitä, että tässä maakohtaisessa kysymyksessä ja julkiskysymyksessä Euroopan tason lisäksi on tärkeää vetää myöskin asiasta harjoittaa yhteistyötä OECDn tasolla globaaleiden kumppaneiden kanssa, ja tätä tulemme seuraamaan hyvin tarkkaavaisesti, jotta meillä olisi mahdollisuus niin kuin nytkin eh, harjoittaa eh, tietojen eteenpäin viemistä maakohtaisissa elementeissä. Group or not, that was my question. Kutsutteko, tätä, kutsutteko työryhmää vai eh, kutsutteko työryhmän neuv- kokouksen neuvostossa vai eteen? Nyt viimeinen työryhmä tämän osalta kokoontui kesäkuussa ja sen tuloksista lähtien me tulemme sitten luomaan näitä jatkoaskelia. Thank you uh, for the... Kiitokset tästä keskustelusta. Tämä on ollut erittäin hyödyllinen keskustelu. Meillä on paljon tehtäviä hoidettavaksi. Haluaisin myös tässä kiirehtiä useiden asioiden osalta. Tällainen ilmapiiri on. Me arvostamme hyvin rakentavaa lähestymistapaa, mutta yhtä lailla arvostaisimme sitä, että päättäväisesti vietäisiin tätä kokonaisuutta eteenpäin. Minä olen mieluummin suullinen kuin kirjallinen versio tätä ohjelmaa, niin kuin vuonna 2016, kun puhuttiin riskin hallinnoinnista ja jaosta. Näiden pitäisi kulkea käsi kädessä ja tästä samasta rinnakkaisuudesta haluaisimme pitää kiinni, joten arvostan, arvostan sitä, että tässä rakentavasti myös jäsenvaltiot suhtautuisitte tähän ja samoin myös varautumisjärjestelmään. Tämäkin on tärkeä elementti, jos halutaan varautumisjärjestelmä, mutta ei ohjelmaa, niin ei tämä nyt ole kovinkaan uskottava. Tämä tietysti liittyy riippuu vielä ehdollistamisesta. Se, että kriisiratkaisu viranomainen tässä on mukana. No, tämä on tätä ehdollistamista. Sitten on vielä laajentaminen kolmansiin tahoihin. Tämä täytyy olla uskottavaa, muuten ne eivät voi allekirjoittaa tätä suunnitelmaa. Tämä on erittäin selkeä pointti tässä ja halusin tämän teille tuoda esille koska tämä sanoi henkilö, joka itse asiassa olisi vastuussa tästä välineestä. Me tarvitsemme tätä, jos haluamme antaa uskottavan välineen käyttöön toimijoille. Me saimme juuri tiedonannon näistä lisävälineistä, joita on tulossa. Tämä on tärkeä. Tämä on tällainen erityinen lähestymistapa. Supervisory side,